Uh, dear colleagues, uh, my sincere apologies for the wait. Sorry, Mr. Dupre. Hyvät kollegat, minun vilpittömät pahoitteluni tämän myöhästymisen jälkeen. Pahoittelut edustaja Dupre. Pahoittelen nyt sitä, että kymmenen minuuttia olimme myöhässä. Minä olen itse myöhässä. Pahoittelen tätä nyt vielä kollega Duprelle, mutta siirrymme nyt Gérard Dupreen äh, henkilökortti kotien turvallisuutta henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä kohdalla käsittelevään mietintöön. Nyt annan heti edustaja Dupreille puheenvuoron ja sitten ne varjoesittelijät saavat käyttää puheenvuoroja hänen jälkeensä. Vielä kerran pahoittelut tästä myöhästymisestä ja olkaapa hyvä. Uh, monsieur le Président. Kiitoksia. Hyvä Claude. Totta kai hyväksyn anteeksi pyyntönne aamulla. Minun piti esittää tämä aamulla ja en ollut itse paikalla, eli kiitoksia, että tätä voitiin siirtää nyt iltapäivään. Eli puheenjohtaja, mistä on kyse? Kyse on asetusehdotuksesta, jonka tarkoituksena on harmonisoida henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuuden osalta. Ja nyt tavoite kaikille on ensinnäkin se, että varmistetaan vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Kuten tiedätte, eurooppalaiset liikkuvat hyvin paljon eri maiden välillä ja 15, euro- 15 miljoonaa eurooppalaista asuu toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan ja 11 miljoonaa on töissä toisessa jäsenvaltiossa. Eli Kyse oli siitä, että korvattaisiin henkilökortit, jotka ovat tällä hetkellä olemassa. Eli ei ole tulossa mitään eurooppalaista henkilökorttia. Eli henkilökortit ovat edelleen kansallisia. Ja kyse ei ole siitä, että pakotettaisiin jäsenvaltiot, joissa ei sellaista ole, niin myöntämään henkilökortteja. Tavoitteena on harmonisoida turvallisuuskysymyksiä henkilökorttien osalta niissä maissa, joissa sellaisia myönnetään. Ja mitkä sitten ovat täydentävät elementit, joita ehdotan kollegoilleni komission ehdotuksen pohjalta? Voin suoraan sanoa, että mahdollisuuksien mukaan olen ottanut huomioon perusoikeusviraston suositukset ja luin myöskin naisten oikeuksien valiokunnan raportin ja sieltä tulleet sukupuoleen liittyvät ehdotukset. Ensinnäkin pyysin, että asetuksessa täsmännetään, että kyse ei ole oikeusperustasta millekään eurooppalaiselle biometristen tietojen tietopankille. Jotkut poliittiset ryhmät ovat tästä huolissaan, että meidän täytyy tämä todeta selvästi ja siksi Otin tämänkin mukaan tähän tekstiin. Toiseksi, tavoitteena ei ole käyttää asetusta oikeusperustana jäsenvaltiossa luomaan kansallista biometristen tietojen tietokantaa. Jos joku jäsenvaltio voi halua näin tehdä, niin oikeusperustan ei toimi ainakaan silloin tämä asetus. Eli tässä nyt ensimmäiset täsmennykset. Lisäksi halusin vahvistaa takeita sen suhteen, miten biometriset tiedot otetaan, varsinkin kun kyse on lapsista ja heikossa asemassa olevista ihmisistä. Eli tarvitaan lisätakeita näiden ihmisryhmien osalta. Ja kolmanneksi yksi puute komission alkuperäisessä ehdotuksessa liittyi tietosuojaan. Ja totean selkeästi, että tietoja saa säilyttää ottohetken jälkeen ainoastaan tarpeellisen ajan, joka tarvitaan henkilökortin tekemiseen ja korkeintaan yhden kuukauden ajan. Ja sitten kun biometriset tiedot on otettu ja siirretty siruun, ne tulee tuhota. On myöskin sääntöjä, jotka estävät biometristen tietojen käytön. Ja meidän täytyy varmistaa, että yksityiset tahot eivät saa näitä elementtejä käsiinsä. Lisäksi on todettu, että jäsenvaltiot ovat vastuussa tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, tietojen turvaamisesta ja myöskin silloin, kun otetaan yhteyttä julkisen tahon toimijoihin, kun tehdään henkilökortteja. Ja mukana on myöskin kohta, jossa todetaan, että kaikki jäsenvaltiot tunnustavat toistensa henkilökortit henkilö- ja matkustusasiakirjoiksi. Ja sitten yksi toinen lisäys, eli jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään biometristen tietojen purkukoodeja, salauksen purkukoodeja biometriset tiedot, joita on passeissa, niin ainoastaan passin myöntänyt jäsenvaltio pystyy lukemaan nämä tiedot ja mikään muu valtio ei niitä pysty lukemaan. Eli 374 miljoonaa kansalaista täytyy varmistaa, että turvallisuuspalvelut ja rajavartijat valtioviranomaiset eivät saa käsinsä näitä tietoja. Lisäksi pyrimme estämään sen, että jäsenvaltiot saisivat liian suuren taakan kontolleen, mitä tulee tämänhetkisten henkilökorttien korvaamiseen uusilla henkilökorteilla – Komission jäsenvaltioiden pitäisi kehittää parempia toimintamenetelmiä lähdeasiakirjojen osalta. Voisi olla väliaikaisia henkilökortteja, mikäli kadottaa oman henkilökorttinsa. Näinhän tehdään jo nyt passien osalta ja voitaisiin tehdä sama henkilökorttien osalta. Ja komissiohan on miettinyt miten eri jäsenvaltioiden konsulaatteja voitaisiin hyödyntää tässä kohtaa. Ja lopuksi haluaisin kuulla teiltä vähän reaktioita. Eli henkilökortti ei ole ainoastaan kansalliseen identiteetin osa, vaan sen kanssa voidaan liikkua vapaasti EUn alueella. Ja sitä voidaan käyttää myöskin matkustusasiakirjana, kun saapuu EU-kansalaisena EUn alueelle. Näinhän on jo tosiaan passien kohdalla. Eli tuleviin henkilökortteihin voitaisiin siniseen suorakkaitteeseen merkitä henkilökortin myöntänyt maa – Siihen voi joku laittaa vaikka sitten myöskin EU-lippu tai joku muu EUn symboli. Olemme tavanneet varjoesittelyiden kanssa kaksi kertaa ja meillä on varjoesittelyiden kokous ensi viikolla, muistaakseni tiistaina aamupäivällä. Ja teen läheistä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja uskon, että kun ajatellaan näitä tavoitteita, niin otan huomioon kollegoiden huomiot ja kommentit. Siinä kaikki tässä vaiheessa puheenjohtaja. Kiitos. Thank you very much, Gerard. Paljon kiitoksia Gerard. Ainakin yksi kollega käyttää puheenvuoron. EPP-varjoesittelijä Barbara, olkaa hyvä. Carlos. Kiitos. Prior engagements. Unfortunately it was not Korvaan kollegan, joka ei päässyt iltapäivällä paikalle. Hän olisi voinut aamulla olla, mutta hän jätti nyt kirjallisen huomionsa. Henkilökortit ja henkilöasiakirjat ovat tärkeitä oleskeluasiakirjat myös. Täällä halutaanko edistää vapaata liikkuvuutta, taistella identiteettivarkauksia vastaan ja huolehtia siitä, että kortit ovat riittävän turvattuja kunnioittain kansallisia erityispiirteitä. Mietintä on hyvä, voimme tukea sitä kaiken kaikkiaan. Kuitenkin Kuten varjoesittelijä Koelio haluaisi sanoa, voitaisiin vielä painottaa neljää seikkaa. Ensinnäkin on pidettävä mielessä, että tässä ei puututa siihen perusongelmaan, mitä asiakirjoja tarvitaan esimerkiksi henkilökortin saamiseksi. Tämä on tärkeä kysymys myös turvallisuuden kannalta kansallisella tasolla. Toiseksi täysin kunnioittain tietosuojavaltuutetun kantaa me tuemme biometristen tietojen keräämistä, mutta emme näe teknisesti mitään syytä sille, miksi alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ei voida kerätä. Nyt yhteinen tutkimuskeskus on osoittanut, että viisivuotiaiden lasten sormenjäljet aiheuttavat vähemmän ongelmia kuin 70 Lisäksi muut, muiden tunnistus tai tällainen tunnistaminen auttaisi lapsia kidnappaustapauksia tai lapsikauppatapauksissa. Kolmanneksi henkilökortit osoittavat kansallista kansalaisuutta ja sitä kautta Euroopan kansalaisuutta. Emme halua, että henkilökortit ovat kaikki samanlaisia kautta Euroopan, vaan me haluamme, että henkilökortit vastavuoroisesti tunnustetaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että kansalaiset voivat nauttia perusoikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen oleskeluasiakirjat on nähtävä viisumijärjestelmän puitteissa. EU-kansalaisten puolisot, jotka ovat EUn ulkopuolelta komission ehdotusten mukaan, on mainittu erityisluokkana ja tässä on varmasti pohdittavaa vielä. Me aiomme tehdä tarkistuksia. Odotamme innolla, odotan innolla yhteistyötä esittelijän varjoesittelijöiden kanssa. Toivon, että tämä teksti voidaan hyväksyä nopeasti. EU-kansalaisten perusoikeus vapaaseen liikkuvuuteen on yhtä tärkeää kuin oikeusturvallisuuteen. Kiitos. Um, Paljon kiitoksia, Barbara. Ähm, haluaisiko komissio käyttää asiassa puheenvuoron? Arina Misova, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin tästä hyvin tärkeästä tekstistä koskien komission tärkeää aloitetta. Tämä kysymys käsittää Euroopan unionin kansalaisten liikkumisvapauden helpottamista heidän henkilökorttiensa turvallisuutta kasvattamalla. Henkilökortti on yksinkertainen osa ihmisten elämää Euroopassa, erityisesti kun he käyttävät oikeuttaan liikkua vapaasti unionissa. Aloitteen te mainitsitte ja esittelijä. Tässä tarkoituksena on poistaa turvallisuusvajeita. Henkilökorttia voidaan käyttää sisärajoja ylittäessä ja siksi sen pitäisi olla hyvin turvallinen. Tässä syystä me olemme tehneet aloitteen sekä äh, kasvokuvasta että sormenjäljistä, sillä tämä yhdistelmä on paljon turvallisempi ja auttaa meidät itse asiassa pääsemään eroon tietyistä väärennystekniikoista. Kaiken kaikkiaan haluaisin äh, kiittää edustaja Dupreita hänen äh, tekstistään. Tässä mietinnössä ollaan samaa mieltä aloitteemme perusperitteiden kanssa ja toivottavasti me voimme nauttia vastaavanlaista tukea tulevissakin keskusteluissa ja tehdä tätä parlamentin kanssa tässä hyvin tärkeässä asiassa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja puheenjohtajan puolesta Tamara Gerbel, olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan hiukan työstä, jota neuvostossa tehdään tässä asiassa. Neuvottelut ehdotuksesta käynnistyivät 29. toukokuuta Bulgarian jo kaudella. Sen jälkeen työ, neljä työryhmäkokousta on pidetty ja paljon edistystä on saatu aikaneuvotteluissa. Ensimmäinen oikeus- ja sisäasioiden neuvosto pidetään ensi viikolla 4. lokakuuta ja sen jälkeen jatkamme työtämme ja toivottavasti saamme mandaatin toimielinten välisille neuvotteluille marraskuussa. Puheenjohtajavaltio Itävalta haluaa vahvistaa, että se on sitoutunut saamaan aikaan sopimuksen neuvostossa tästä tärkeästä ehdotuksesta ja odottelemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitoksia neuvostolle. Nyt käydyn Gerardin puoleen uudelleen. Onko sinulla vielä jotakin loppuhuomioita? Aivan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Karos Koijoa, jota kollegamme tässä tuuraa erittäin hyvin. Minä kirjasin hänen huomionsa tarkasti yli, ylös mitä sertifikaatteihin tulee, tiedän, että meillä on ongelma siellä Portugalissa, jos tietoni ovat oikeat. Sormenjäljet otetaan aivan heti syntymän jälkeen, jotta lapsi voitaisiin kirjata väestörekisteriin. Pardon, mä oui, oui. huomio ilman mikrofonia. Tai joka tapauksessa hyvin nuorena heti kun lapsi on koulussa ja näin ei tapahdu muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Eli meidän pitäisi keskustella mahdollisuudesta käsitellä tätä ongelmaa mietinnössä. Mitä tähän muuhun tulee? Edustaja Koljon huomiot otin ylös ja tarkastelemme niitä erittäin tarkasti. Se on itsestään selvää. Haluaisin kiittää eh, myöskin komissiota, joka on eh, valmis auttamaan, jos me apua tarvitsemme. Tämä oli oikein hieno muotoilu, sanamuoto. Ja haluaisin myöskin eh, neuvostoa kiittää siitä, että se on valmis tekemään kanssamme yhteistyötä, jotta pääsemme toimielinten väliseen sopimukseen mahdollisimman nopeasti. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Dupré. Ja kiitoksia Barbaralle ja kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoroja. Tarkistusten jättämisen takaraja on äh, kello 18. 9. lokakuuta. Kiitoksia kollegat tästä. Nyt voisimme siirtyä eteenpäin kohtaan 16 esityslistallamme. Äh, siirtyä kuulemiseemme. Katson vain, ovatko kaikki valmiina. be very happy if um, our first panel of speakers could... Olisi erittäin hienoa, jos ensimmäinen puhujapaneelimme voisi ehkäpä tulla tänne eteen. Ja tämän jälkeen voisin alkaa esitellä asiaa. Kiitoksia. Okay, um, a warm welcome to... Lämpimästi tervetuloa kaikille puhujillemme ja tervetuloa kaikille vieraillemme, jotka ovat täällä tänään erityisesti tätä tärkeää kuulemista äh, ajatellen kyseessä on äh, avustamisdirektiivin toimeenpano ja humanitaarinen apu niin kutsutuille laittomille maahantulijoille. Tämä otsikko on hyvin kuiva, mutta sen taustalla meidän todellinen aiheemme piilee, hyvät kollegat. Meidän täytyy tässä olla hyvin suorapuheisia ja rehellisiä. Se, mistä nyt puhumme, on yksi suuria tragedioita, joita Euroopan unioni on kohdannut. Yksi suuria inhimillisiä tragedioita, ihmishenkiä on menetetty ja todella valtava tragedia jatkuu tälläkin hetkellä. Meidän pitäisi kaikissa tämän päivän keskusteluissa ymmärtää inhimillinen ulottuvuus siinä ilmiössä, jota me käsittelemme. Ja emme tietenkään tässä saisi unohtaa. Erityisesti nyt kuulemisessa on tarkoituksena kuulla eri asiantuntijoita, joita me olemme kutsuneet paikalle. Tänään aiheena on erityisesti niin kutsuttu avustamisdirektiivi jäsenmaissamme ja lähestymistapa, jolla humanitaarista apua käsitellään, humanitaarista apua, jota annetaan maahan muuttajille. Onko kyseessä rikos vai inhimillistä solidaarisuutta? Tämä on yksi aivan rakentavia ratkaisevia kysymyksiä. Tästä syystä keskustelu on mielenkiintoista. Me olemme käyneet keskustelua aivan hiljattain tämän valiokunnan laatiman päätöslauselman yhteydessäkin. Ja se kiinnitti hyvin paljon huomiota, sillä tässä kyseessä on yksi suurista dilemmoista. Kysymys siitä, kuinka yksilöt ja kansalaisjärjestöt tai organisaatiot voivat ihmishenkiä pelastaa sellaisella tavalla, etteivät äh, joudu äh, rikossyytteeseen. Me olemme nähneet viime vuosina, että ihmisiä on joutunut äh, pulaan, vaaraan ja toisaalta meillä on salakuljettajia – minä olen itse vieraillut Libyassa ja tiedän, että salakuljettajat ähm, pyrkivät hyötymään haavoittuvaisista ihmisistä, jotka haluavat Euroopan unioniin päästä perheensä luo tai jotka etsivät suojaa tai parempaa tulevaisuutta. Tasapaino on hyvin vaikea, siis kollegat, kuten hyvin tiedämme tässä valiokunnassa, meidän täytyy rangaista rikosoikeudellisesti riittävästi ihmissalakuljettajia ja toisaalta meidän täytyy antaa Euroopan unionin kansalaisille mahdollisuus auttaa ihmisiä ilman, että he joutuvat äh, rikossyytteeseen. Tämä tilanne, jossa meillä on on ongelma avustavien ihmisten kanssa, kun vuoden 2002 avustus, niin kutsutusta avustuspaketista vuosien aikana on käynyt ilmi, että tämä avustuskysymys on oikeudellisesti epämääräinen ja epäselvä ja parlamentti tämän valiokunnan aloitteesta, libyvaliokunnan aloitteesta vetosi komission, jotta se antaisi tulkinta-apua ja jotta ähm, apua tarvitsevia ihmisiä ei äh, saattaisi vastuuseen. Tämä tapahtui 15. kesäkuuta. Tietenkin olemme jo todanneet, että kaikki, tämä on lainaus, kaikki, jotka tarvitsevat humanitaarista apua hädänalaisille, heidän ei pitäisi joutua tästä oikeudellisen vastuuseen, ja tämä on periaate, jota tuemme Tämä on siis eh, tämä valiokunnan ja Euroopan parlamentin kanta. Olen hyvin tyytyväinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi tänään vieraamme, jotka käsittelevät tätä hyvin ristiriitaista, hyvin mielenkiintoista, tärkeää aihetta. Tässä tarkoituksena on erotella ne, jotka todellisuudessa auttavat ihmisiä ja niitä, jotka pyrkivät hyötymään tilanteesta. Tulemme aluksi kuuntelemaan kahta, kahta kansalaista, jotka ovat ähm, auttaneet ihmisiä välimerellä Audin ja Nestle, ja heidän jälkeensä kuulemme äh, toisia avustustyötä tekeviä jälkeen Euroopan unionin mistä Frontexista herra Legeri ja herra Tidacci Home-pääosastosta Euroopan komissiosta haluan luonnollisesti kuulla myös kantoja kaikilta, jotka ovat saaneet asiasta kokemusta. Eräät teistä olette olleet mukana tässä hyvin tärkeässä päätöslauselmassa, jonka me aiheen tiimoilta laadimme. Me aloittaisimme nyt ensimmäisestä osasta, eli esittelemme tutkimuksen tarkoitukseen sopiva nimisen tutkimuksen löydökset Eh, avustusdirektiivi ja humanitaarisen avun antaminen laittomille maahantulijoille kriminalisoituna. Tässä vieraamme on Lontoon kansainvälisessä ke- kehityskeskuksessa asiaa tutkiva henkilö myöskin Suossa, Lontoon yliopiston yksiköstä. Tämä oli pitkä titteli, mutta minunhan pitäisi nämä asiat tuntea, kun ne ovat sellaisia paikkoja, jotka minä tunnen. Eli Lina ja Jennifer tulevat meille esittelemään nämä ähm, avustusdirektiivien äh, koskevat ensimmäiset tutkimustulokset. Tämä antaa meille hiukan kontekstia asiassa direktiiviin liittyen, joten ähm, olkaa hyvä ja aloittakaa tästä esityksestänne. Ja hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa siitä, että tämä kokous on välitetty verkossa webstreamingin kautta. Tätä katselevat hyvin monet ihmiset, vaikka täällä torstai-iltapäivänä ei nyt kovinkaan moni ihminen ole fyysisesti enää paikalla. Olkaa hyvä. And it's a great pleasure for us to present our... Kiitoksia. Me puhumme tänään muidenkin tekijöiden Gabriel Sanrechen ja Sergio Carreran nimissä. He eivät ole täällä. Ja tutkimuksessa on hyödynnetty aikaisempaa tutkimusta, mitä tulee salakulutuspolitiikkaan ja humanitaariseen apuun ja sosiaaliseen luottamukseen. Tämä tehtiin 2016-2017. Ja tämänhetkisessä hankkeessa – keskityttiin kansalaisyhteiskuntaan kohdistettuihin iskuihin ja meillä on lisämateriaalia salin takaosassa, jos haluatte tietää lisää näistä löydöksistä. Tutkimus saadaan päätökseen lokakuun loppuun mennessä, eli se ei vielä ole julkistettu, mutta toivottavasti voitte ottaa tämän mukaan päätöslauselmaan ja muihin ehdotuksiin sen suhteen, miten humanitaarista apua voitaisiin toteuttaa. Olemme myöskin katsoneet mediaa ja olemme ottaneet esiin sen, miten on kriminalisoitu solidaarisuus ja humanitaarinen apu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suhteen. Ja ne, jotka kriminalisoidaan, ovat kansalaisjärjestöjä, mutta myöskin toimittajia, palveluntuottajia, opettajia ja esimerkiksi juristeja. Eli kyse ei ole pelkästään vapaaehtoisista tai humanitaarisista järjestöistä. Ja kun katsotaan, mitkä olosuhteet ovat johtaneet nyt tähän tilanteeseen, niin EUn ja kansalaisten lainsäädäntöjen epämääräisyys sen suhteen, mikä on rikos, niin se on vaikuttanut tähän tilanteeseen. Meidän pitää myöskin kiireellisesti torjua maahanmuuttajien salakuljetusta. Eli meidän täytyy yhdistää maahanmuuttopolitiikka rikoslainsäädäntöön. Emmekä nyt ihan tarkkaan tiedä, mitä poliisit tai syyttäjät yrittävät tehdä, jotka pidättävät niitä, jotka ovat toimineet solidaarisesti. Sitten kun ajatellaan tätä humanitaarista kriisiä, yksipuolisia päätöksiä on tehty sen sijaan, että olisi tehty päätöksiä Euroopan tasolla. Eli yhä enemmän jäsenvaltiot ajattelevat vain omaa napaansa ja siirtävät vastuuta muihin jäsenvaltioihin tai kansalaisyhteiskunnalle, kuten esimerkiksi etsintä- ja pelastustoimissa. Kuka niistä vastaa? Eli ensinnäkin lakien heikkoudesta. Direktiivin tekstissä todetaan, eli jos tarkoituksella auttaa ihmistä saapumaan jäsenvaltion alueelle, niin kyseessä on rikos. Eli meidän analyysimme tästä tilanteesta on se, että Tästä puuttuu rikollinen elementti ja aie, eli miksi nämä teot nähdään rikoksina ja miksi niistä asetetaan ihmisiä syytteeseen. Tällä hetkellä ainoastaan neljä jäsenvaltiota noudattaa YK-standardeja, eli siellä vaaditaan materiaaleja tai muita pitää olla jotain voittoa, jos jotain syytetään rikoksesta. Eli kyse on Saksasta, Irlannista, Luxemburgista ja Portugalista. Muissa jäsenvaltioissa on hyödynnetty poikkeuslauseketta YK salakuljetuspöytäkirjasta, jossa todetaan, että korkeampia sakkoja voidaan langettaa, mutta tällä tavalla nyt toimitaan pöytäkirjan henkeä vastaan. Sitten kun ajatellaan asumista EU:ssa, niin silloin tilanne on erilainen, mutta puolet jäsenvaltioista ei vieläkään usko, että pitäisi olla tällainen elementti, jotta voidaan asettaa ihminen syytteeseen rikoksesta. No sitten Euroopan, tämä koskee Euroopan parlamenttia ja EU-kansalaisia. Eli humanitaarinen avunanto. Direktiivissä jätetään jäsenvaltioille päätäntävalta, eli kriminalisoidaanko humanitaarinen apu Jälleen kerran tässä ei ole noudatettu YK salakuljetuspöytäkirjaa, jossa on selkeästi todettu, että vaaditaan, että jotain rikosta saatu jotain hyötyä. Ja syytähän oli se, ettei haluttu ryhmättää ryhmiä, jotka salakuljettaa maahanmuuttajia vilpittömästi. Ja jonkinlaisia poikkeuksia on Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa, Suomessa, Italiassa, Maltalla ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mutta joissain näistä maista edelleen on asetettu ihmisiä syytteeseen. Ja kuulemme tänään kahdesta maasta, joissa näitä juttuja on viety pidemmälle. Joskus emme tiedä, miltä pohjalta pitäisi myöntää poikkeus, mutta jos katsotaan humanitaarisen avun tilannetta Euroopassa, niin siinä on selkeä tavoite. Siitä on sovittu toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. Ja tavoitteena on välttää ihmisten kärsimystä, ylläpitää ihmisarvoa, mikäli viranomaiset ja hallitukset eivät pysty tai halua toimia. Ja tutkimuksen mukaan juuri tällainen tilanne on edelleen voimassa. Ja jos katsotaan pelastus- ja etsintätoimia, niin humanitaarista apua voitaisiin myöntää. Ja jos sitä tehdään kolmansissa maissa, niin miksei tehdä samaa myös EUn sisällä? Tähän liittyy monia kysymyksiä, esimerkiksi oikeudellinen epävarmuus tiettyjen humanitaaristen toimijoiden osalta. Tämä liittyy hyvin heterogeeniseen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa ja, siihen, ja tämä johtaa siihen, että kriminalisoidaan maahanmuuttajia, jotka ovat salakuljetuksen uhreja. Ja myöskin nämä rangaistukset ovat suhteettomia. Kiitos. Jatkan puhetta tästä. Kuten kollega Liina sanoi, tämä tutkimus perustuu pyyntöön, joka tuli valiokunnasta alun perin, mutta myös kattavaan yhdistyneen kuningaskunnan tutkimuksen Unkari, Kreikka, Italia olivat erityisesti kiinnostuksen kohteena, samoin kuin EU kaiken kaikkiaan. Ja yksi tutkimustulos, jota todella halusimme painottaa, oli se, että Kyse ei ole ainoastaan siitä, että puhutaan muodollisesti rikoksesta, vaan tässä on kyse siitä, että lähdetään puhumaan rikoksista ja tämä haittaa järjestöä monilla tapaa. Muodollinen syytteeseen asettaminen on tietenkin yksi asia, mutta tämä kriminalisoiminen nähdään muutenkin. Ja tässä on neljä tekijää, joka on nähty kautta että Euroopan unionin jäsenvaltion epäily, häirintä, pelottelu ja muodollinen syytteeseen asettaminen. Puhu tästä muodollisesta puolesta sen enempää. Kuten Linna sanoi, täällä on kollegoita, jotka voivat puhua suoraan tästä omasta kokoomuksestaan. Mutta haluaisin puhua tässä poliisioikeuslaitoksen työhön liittyen, että Kansalaisjärjestöjen vapaaehtoiset esimerkiksi Kaleessa tai Ventimiljan alueella sanoivat, että joissain tapauksissa he tunsivat olevansa haavoittuvaisessa asemassa, koska poliisi ei suojellut heitä. Esimerkiksi jos he pyrkivät järjestämään suihkuja tai ruokaa turvapaikan hakijoille, tuntui siltä, että he eivät saaneet tukea, suojaa poliisilta. Eli joskus voi olla kyse siitä, että poliisi puuttuu toimiin, mutta jossain tapauksessa taas siihen, että poliisi jättää suojelematta, kun toteutetaan tärkeää humanitaarista työtä. Ja muut rangaistustoimet, esimerkiksi tarkastustoimet Unkarissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi kansalaisjärjestöjen on noudatettava yhä tiukempia sääntöjen ja asetusten – vaatimuksia. Esimerkiksi myös on tehty niin, että kansalaisjärjestöt eivät pääse näihin Unkarin keskuksiin käymään. Ja sitten epäilyiden osalta tiedotusvälineillä on tässä tärkeä rooli. Lääkärit ilman rajoja esimerkiksi, niillä on ollut ratkaiseva rooli merirajoilla ja maarajoilla ja tukeneet pakolaisia niin kutsutun kriisin aikana – on, on puututtu tai raportoidu heidän toimistaan. Tietysti epäilen esimerkiksi verotuksen liittyvissä kysymyksissä. Ja tämä vaikuttaa siihen, miten mielellään ihmiset rahoittavat kansalaisjärjestöjen toimintaa ja sitten häirintä tapaukset. Näette tästä kirjasta tai tuolla salin takaosassa olevasta materiaalista esimerkiksi mediassa tapahtuu tapahtuvaa häirintää tai sitä tai seksuaalista häirintää poliisin puolelta tai sitä, että jatkuvasti halutaan tarkistaa paperit tai muu tällainen häirintä. Ja usein on kyse on sellaista, että siellä rajoilla esimerkiksi viranomaisilla ei ole kunnollisia kylttejä, joista näkee, kenestä on kyse. Ja seuraavassa kuvassa annamme vain käsityksen siitä, että Jälleen kerran ehkä puhutaan melko pienestä määrästä moderneista harjettormaneista tai sindlereistä, jotka kärsivät humanitaarisen salakuljetuksen vaikutuksia jossain vankilassa. Mutta tässä on kyse hankalasta tasapainosta. Kyse on siitä, että joutuuko pidätetyksi vai ei. Tiedätte ehkä Rob Lorin, brittimies, joka pidätettiin lapsen salakuljetuksesta. Hän halusi Kaleesta saada hänet perheensä luohan ja ja hänen kokemuksestaan nähtiin, että se oli valtavan rankka, vaikka lopulta hänet todettiin syyttömäksi. Halusin vain painottaa sitä. Ja sitten seuraava kuva – me näemme, että kyse äänestään siirtolaisten oikeuksista, vaikka tietenkin oikeastaan on kyse siitä ja ihmiselämästä, mutta kyse on myöskin kansalaisista. Ja tämä on asia, jota on painotettu jatkuvasti, kun puhuimme kansalaisjärjestöjen siirtolaisten kanssa tutkimusta tehtäessä. Kyse on EUn yhteiskunnasta – ajaa oikeuttaan suojella niitä, jotka suojaa tarvitsevat. Kyse on eurooppalaisista perusarvoista, esimerkiksi Ranskan tapaus, henkilö, joka pidätettiin, koska häntä syytettiin salakuljetuksesta Italiasta Ranskaan. Se meni perustuslaki tuomioistuimeen asti. Ja hän sanoi, että hän haluaa kansalaisena tukea veljellisyyttä, tukea humanitaarisesti muita kansalaisia. Tämä on todella peruskysymys siinä, mitä on olla eurooppalainen. Ja sitten seuraava kuva. Tässä on kansalaisjärjestöjä, jotka ovat lähteneet tukemaan tätä. Nämä määrät ovat suuria. Rikos versus humanitaarinen apu on ollut esillä paljon jäsenvaltioissa, mutta – niin kutsutun eurooppalaisen pakolaiskriisin yhteydessä nähdään nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa, että eu tasolla kansalaisjärjestöt lähtevät kampanjoimaan lisäselvyyden saamiseksi. Ja tässä vain muutama esimerkki aloitteista, jotka ovat varmasti teille tuttuja, joiden kautta on haluttu kiinnittää parlamentin huomio näihin kysymyksiin, ja olemme todella iloisia siitä, että – nämä tapaukset on kuultu. Tapauksia on paljon. Haluaisin tässäkin painottaa sitä, että esimerkiksi maailman kidutuksen vastainen järjestö on lähtenyt valvomaan ihmisoikeuksien puolustajien asemaa Euroopan unionissa. Eli tästä tulee globaalistikin kiinnostava kysymys. YK on lähettiläs, jonka vastuualueella on ihmisoikeuden puolustajat – on ottanut tämän esiin. Tämä liittyy poliisityöhön, häirintään ja rangaistuksiin. Tällaista on nähty muilla aloilla tietenkin, että tällaisten puolustajien asema on yhä hankalampi. On kyse siitä, mistä nyt on kyse. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että pelastetaan ihmishenkiä merillä, maarajoilla myös – meidän pitää voida antaa palanen leipää jollekin, jolla on nälkä. Ei niin, että syytetään meitä siitä, että me noudata esimerkiksi hygienian lainsäädäntöä. Tämä on yhdenlaista häirintää, jos tällaisia syytöksiä esitetään. Ja sitten oikeus elämään. Seuraava kuva. Me tiedämme, että EUssa mielellään puhutaan siitä, miten on voitu vähentää laittomasti maahan tulevien määrää. Eikö ole hienoa? Kollega niin Liina viittasi tähän. On totta, että laittomasti veneillä Euroopan tulevien määrä on kutistunut. Ja kuolleiden määrä tässä matkalla. Mutta jos ajatellaan mm, kuolleiden osuutta niistä, jotka pyrkivät tänne, on noussut suorassa suhteessa siihen, miten poliisin voimat ovat toimineet, miten on kriminalisoitu veneisiin näiden tulijoiden pelastaminen. Ja sitten lopulta, mitä tulee yhteiskunnan vaikutuksiin laajemmin, me tiedämme aikaisemmasta tutkimuksesta jo, että – näillä toimilla on sellainen vaikutus, että ei annetta tai järjestöt eivät niin mielellään lähde tekemään työtä. Tämä vaikuttaa maahanmuuttajiin kaiken kaikkien yhdistyneessä kuningaskunnassa. Esimerkiksi vuokranantajien pitää tutkia yhä tarkemmin vuokralaistensa oikeudellinen asema – ja tiedämme, että tällä on vaikutusta siihen, että asuntonomistajat eivät halua oikeastaan vuokrata asuntoa kellekään, jolla on vähän ulkomaalaisen kuulo- ulkomaalaiselta kuulostava nimi. Tämähän tekee tyhjäksi oikeusvaltion periaatteet, koska kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli Euroopan unionin arvojen ylläpitämisessä. Esimerkiksi perheiden yhdistämisoikeutta voidaan näin suojella. Nyt on mennyt vuosia tämän asian edistämiseen, mutta voimme kiittää tästä monia kansalaisjärjestöjä. Eli tarvitaan enemmän oikeusvarmuutta. Anna Liinalle uudestaan puheenvuoron. Olemme myös nähneet, että on mahdollista tutkia muun tyyppisiä rikoksia, jotka ovat selkeämmin rikollisia ja joka altistaa maahanmuuttajia hyväksikäytölle ja salakuljetukselle. Ja sitten suositukset. Tuemme parlamentin kantaa. Meidän tulisi määritellä, mikä on rikollista ja mikä ei. Meillähän on ihmisalakuljetusdirektiivistä esimerkki. Eli humanitaariset toimijat voitaisiin sulkea pois kriminalisoillin piiristä. Ja vaikka tietyt jäsenvaltiot ovat siirtäneet tämän osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin se ei käytännössä toteudu. Eli valvontaa pitää harjoittaa ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen pitää seurata miten varoja on käytetty ja mitkä ovat EUn perusoikeuksia. Ja sitten oikeusasiamiehen pitää myöskin seurata perusoikeuksien vaikutusten arvioinnilla. Jos esimerkiksi Välimerellä kuolee näin paljon ihmisiä, niin politiikassa on jotain vikaa. Ja sitten riippumaton tutkintakeskus jossa mukana on akateemisia elementtejä, kansallisyhteiskuntaa ja Euroopan toimielimiä. Ja tällä tavalla tämä voitaisiin yhdistää oikeusvaltiomekanismiin, joka sitten osoittaa, millä tavalla on rikottu oikeuksia ja Olemme seuranneet parlamentin kantaa, jotta asia voidaan ratkaista. Meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, koska tähän mennessä on vain tiukennettu politiikkaa. Mutta jos kunnolla pohditaan maahanmuuttajien salakuljetusongelmaa, niin näille ihmisille on yhä vähemmän laillisia reittejä Eurooppaan. Tämä koskee sekä pakolaisia että elintasopakolaisia. Ja sehän lisää vain salakuljetusta. Ja sitten EUn aktiivinen etsimis- ja pelastusoperaatio olisi välttämätön, jotta kaikki eivät vain siirtele vastuuta toisilleen. Kiitos. Just to... Paljon kiitoksia teille molemmille. Haluaisin kollegoille todeta, että tässä on alkuperäinen asiakirja, alkuperäinen tutkimus. Me olemme tämän 2016 tilanneet alun perin. Ja nyt Peti valiokunnasta on myöskin 2018 päivitys. Tämä tulee antamaan paljon enemmän tietoa siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Välimeren alueella. Tämä on siis ähm, Peti valiokunnan tutkimus. Tämä valiokunnan tutkimus, alkuperäinen tutkimus on vuodelta 2016, jos te olette kiinnostuneet näistä asiakirjoista ja yksityiskohdista. Nyt siirrymme Konstantin Nestleriin. Hän on lääketieteen tohtori ja vapaaehtoinen ähm, pelastus operaatioissa. Teillä on 10 minuuttia. Olkaa hyvä, teillä on 10 minuuttia. Thank you. Uh, thank you for giving me the opportunity. Paljon kiitoksia. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua tänään ja edustaa tiettyjä humanitaarisia ryhmiä, eh, joiden työhön tämän erittäin tärkeän keskustelun tulos tulee vaikuttamaan. Minä olen Konstantin Nestler, olen lääkäri, olen tehnyt ähm, lääketieteessä äh, päivystyksessä viimeiset kolme vuotta töitä, myöskin anestesiassa Berliinissä. Vuodesta 2015 olen äh, tarjonnut lääketieteellistä tukea ähm, keskeisellä välimerellä humanitaarisessa hankkeessa. Minut äh, ovat erilaiset saksalaiset kansalaisjärjestöt rekrytoineet lääkäriksi monin erilaisiin pelastus- hankkeisiin laivoilla Juventa, Lifeline ja Sea-Watch 3. Haluaisin antaa teille nyt lyhyen katsauksen siitä, minkälainen kriminalisointikampanja on keskeyttänyt pelastuslaivojen Juventa ja Lifeline toiminnan ja johtanut niiden henkilökunnan syytteisiin. Juventa aloitti äh, pelastusoperaationsa kesällä 2017 ja Italian viranomaiset takavarikoivat sen äh, elokuussa 2018. Tänä lyhyenä aikana se onnistui pelastamaan 14 000 henkilöä, jotka pakenivat äh, veneillä, merkelvottomilla veneillä Libyasta. Aivan, kuten kaikki muutkin pelastusalukset, alus toimii Italian meripelastuskoordinaatiokeskuksen alaisuudessa Roomassa. Ihmiset, joita hukkumiselta pelastettiin, kuten monet ruumetkin, jotka merestä löydettiin, tuotiin italialaisiin satamiin. Me toimimme täysin toimivaltaisen viranomaisten kanssa yhteistyötä, yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten lakien mukaan. Vuonna 2017 alussa italialaiset syyttäjät aloittivat eh, salaisen tutkinnan Juventa alusta vastaan, kuten myöskin muutakin kansalaisyhteisöjen aluksia vastaan. Tarkoituksena oli eh, kuunnella vapaaehtoistyöntekijöiden puhelimia ja asettaa kuuntelulaitteita Juventa-aluksen kannelle. Jotta tällainen seuranta olisi mahdollista, Juventa on moneen kertaan tullut meripelastuskoordinaatiokeskuksen pyynnöstä satamaan. Lopultakin elokuussa 2018 Juvanta ennaltaehkäisevästi takavarikoitiin Lampedusan satamassa Trapanin syyttäjän pyynnöstä ja vuotta myöhemmin tutkinta Ähm, laittoman maahan tulon avustamisesta avattiin ähm, Juventaa ja 22 vapaaehtoista vastaan syyttäjä on jo todennut, että kansalaisjärjestöt eivät ole hyötyneet äh, työstään millään tavalla, eikä heillä ole mitään yhteyksiä äh, ihmissalakuljettiin. Kuitenkin italian viranomaiset väittävät, että Juventa on ollut osa sitä tapahtumaketjua, joka on johtanut laittoman maahantuloon Italiaan, ja sen vuoksi heitä voidaan saattaa oikeudellisen vastuuseen ihmissalakuljettajina. Juventan takavarikoinnin jälkeen monet kansalaisjärjestöt ovat kohdanneet monenlaisia jarrutusoperaatioita työssään. Kesäkuussa 2018 Lifeline-laivaa eh, ei otettu eurooppalaisiin satamiin vastaan. Sen pelastettua 234 maahan tulijaa kansainvälisiltä eh, vesiltä, niin kuin se tuli Libyan rannikkovartiosta, pyysi laivaa palaamaan, palauttamaan ihmiset Libyaan. Lifelinein kapteeni kuitenkin aivan perusteella kieltäytyi tästä. Äh, hän kieltäytyi palauttamasta ihmisiä sellaisiin satamiin, joissa he saattavat kohdata väkivaltaa, raiskauksia ja kidutusta, kuten Libyassa tapahtuu. Reaktiona tähän Italia ja Malta kieltäytyivät äh, antamaan turvasatamaa laivalle ja Alankomaat julkisesti kyseenalaisti aluksen rekisteröinnin maahan. Ma laiva joutui olemaan avomerellä kuusi päivää. Monet matkustajat olivat heikkoja ja sairaita ja joutuivat viettämään aikansa laivan kannelta, kannella. Lopultakin Lifeline pääsi maltalaiseen satamaan kuitenkin lyhyesti tämän jälkeen Maltan viranomaiset syyttivät kapteenien rikoksista, säännönvastaisuuksista ja takavarikoivat aluksen Lifelinein kapteeni on nyt varassa joutua jopa vuodeksi vankilaan siitä, ettei alusta olisi rekisteröity oikealla tavalla, vaikka tämä alus oli purjehtunut Alankomaiden lipun alla lähestulkoon vuoden ja kaikki tarpeelliset asiakirjat on moneen otteeseen toimitettu tuomioistuimelle. Toinen äh, pelastusalus äh, Sea Watch 3 äh, joutui sai kiellon tulla maltalaisen satamaan ilman mitään selitystä. Ja pelastusalus Aquarius, jota MSF ja SOS Mediterranee operoivat, menettää pian lippunsa. Ja selitys tälle on se, että he ovat pelastaneet ihmisiä äh, libyalaisilta vesiltä. Kuitenkin äh, ihmisten takaisin palauttaminen Libyan olisi Geneven sopimuksen vastaista. Tästä syystä sitä eivät koskaan tee kansalaisjärjestöjen alukset, eivätkä myöskään Frontex Euroopan unionin toimijat, Mission Sofia tai Euroopan äh, rannikkovartiosto. Äh, suora seuraus näistä tapahtumista oli se, että kolonurien määrä välimerellä kasvoi 1.16. kesä-heinäkuussa 2018. Jos ähm, äh, syyt todetaan syyllisiksi, he voivat saada jopa 20 vuotta vankeutta ja 15 000 euron sakon jokaista maahan tuotua henkilöä kohti. Me olemme varmoja yhä siitä, että heille todetaan syyttömiksi, mutta Aikaisemmissa tapauksissa, kuten Cap Anamur-tapauksessa, prosessi on voinut viedä jopa vuosia. Nämä henkilöt, joita nyt tutkitaan, ovat merimiehiä, palomiehiä, lääketieteellistä henkilökuntaa, hengenpelastajia. He ovat tehneet vapaaehtoisesti vuosia töitä, jotta voisivat sotaa ja vainoa pakenevia ihmisiä auttaa. Minä olen tavannut heitä ja he ovat kaikkein ystävällisimpiä ja palvelualttiimpia henkilöitä, joita olen koskaan tavannut. Nyt se, että näen, että heitä syyttään rikollisuudesta, on jotakin, mikä todellakin murtaa sydämeni. Oli shokki huomata, että tämänkaltainen poliittinen vaino on mahdollista nykyisin Euroopan unionissa. Sen sijaan, että kunnioittaisiin näitä ihmisiä, jotka noudattavat eurooppalaisia humanitaarisia periaatteita, me syytämme heitä rikoksista ja systemaattisesti estämme heidän työnsä tekemisen ja tuhoamme heidän elämänsä. Lääkärinä minulla on laillinen velvollisuus aktiivisesti auttaa kaikissa hätätilanteissa huolimatta siitä, mikä on uhrin uskonto, kansallisuus, sukupuoli tai vakuutusstatus. Ei voi olla niin, että lääketieteelliset ja humanitaariset vapaaehtoistyötekijät joutuvat arvioimaan oikeudellisia tilanteita ennen kuin antavat apua. Pelkäänpä, että jos tämänkaltainen menettely ja synti pukkitekniikka jatkuu. Se tulee uhkaamaan hyvin vakavasti ihmisten mahdollisuuksia ja halua antaa humanitaarista apua. Siksi vetoaisin vahvasti sen puolesta. Luomme selkeät lailliset eh, puitteet, jotta voisimme suojella humanitaarista työtä tekeviä ihmisiä hyvin laajalle levinneeltä mm, syytöksiltä, joita me tällä hetkellä näemme. Kiitoksia. Thank you very much indeed, Dr. Nestler. Paljon kiitoksia edus Konstantin Nestler. Nyt siirtyisimme seuraavaan frontlinella töitä tekevään henkilön Salam Aldeniin. Hän on tanskalaisen Humanity-kansalaisjärjestön perustaja ja äh, hänet vapautettiin salakuljetussyytöksistä Lesoksen äh, oikeudessa tämän vuoden toukokuussa. Olkaa hyvä. Kiitos, että kutsuitte minut ja saan kertoa tarinan. Minun mieleni on Salam Alden. Muistatteko Alan Kurdin? Kolme vuotta sitten hänen kuollut ruumiinsa huuhtoutui Turkin rannikolle. Kolme vuotta ja syyrialainen pakolainen oli pyrkinyt turvallisuuteen Kreikkaan. Tämä valokuva muutti elämäni täysin. Minä näin hänen kuvansa 3. päivä syyskuuta 2015 uutisissa. Silloin olin ihan tavallinen tyyppi. Minulla oli työpaikka, koti, perhe ja ystäviä. Mitä muuta ihminen voi toivoa? Alan Kurdin kuva jäi kuitenkin mieleni päiviksi ja mietin, miten maailma voi jättää huomiota hänen kuolemansa tällä tapaa. Viattoman lapsen kuolema. Hänen perheensä halusi vain antaa hänelle mahdollisuuden parempaan elämään, ettei hän joutuisi elämään sota-alueella. Minulla on itsellänikin pakolaistausta – ja siksi tämä oli minulle tärkeä asia. Isäni on irakilainen, äitini moldavelainen ja olen syntynyt Moldovassa. Joudumme muuttamaan sieltä, pakenemaan sieltä yhdeksän, kun olin yhdeksän vuotta. Meillä oli pitkä ja rankka matka ennen kuin pääsimme kohdemaahan Tanskan. Siellä saimme pakolaistatuksen. Olen valokuva jäi minulla mieleen ja pakotti minut toimimaan. Emme voi jäädä katsomaan sivusta ja tekemättä mitään. Miten voimme jättää huomiota, mitä ympärillämme tapahtuu? Jos emme tee mitään, meilläkin on kädet vedessä. Tiesin, että minun on tehtävä jotain kaksi päivää sen jälkeen, kun olin nähnyt tämän valokuvan. Syntymäpäivänä niin syyskuun viides päivä päätin lähteä Kreikkaan auttamaan kolme tuntia sen jälkeen, kun päädyin Lesbosin lentokentälle. Olin uimassa jo meressä pelastamassa – ja pelastin monia miehiä, naisia, lapsia ja vastasyntyneitä vauvoja. En ymmärtänyt, mitä tapahtui. Olin ihan shokissa, en nähnyt mitään suuria järjestöjä, vain muutamia vapaaehtoisia jakamassa vettä ja banaaneja. En ymmärtänyt mitään, missä oli Kreikan hallitus, missä YK, missä punainen risti, missä poliisi. Tuo viikko muutti elämäni täysin. En nukkunut viikkoon. Palasin Tanskaan, juttelin ystävien kanssa ja kolme päivää myöhemmin meitä oli jo 30 henkeä kolmessa pakettiautossa lähtemässä Elsusin saarelle inhimillisistä syistä, humanitaarisista syistä. Näin syntyi kansalaisjärjestömme. Me lähdimme pelastamaan elämiämme. Keskeytimme normielämämme, jotta voimme pelastaa näitä pakolaisia. Me teimme ympäri, kellon ympäri työtä. Kuljimme rannikolle ja yritimme auttaa näitä ihmisiä. Ehkä mietitte, miksi lähdetään tällaisen kylmään meren pelastamaan naisia, miehiä, lapsia ja vanhuksia, jotka lähtevät aivan liian pienillä epäturvallisilla veneillä näin pitkille matkoille. Ne eivät ole turvallisia. Kuitenkin me pidämme kiinni työstämme, pelastimme ihmiselämiä päivittäin parhaamme mukaan, mutta joskus se ei riittänyt. Minä olen pitänyt kuolevia ihmisiä käsissäni minä olen pitänyt viattomia lapsia ja vauvoja käsissäni. Viimeisinä kysymyksinä minulta kysyttiin, kuolenko minä tai auta minua. Ja ne, joilla oli perheitä, toivoivat, että heidän rakkaansa selviävät. Minä ja tiimimme käytimme kuusi tuntia siihen, että hautasimme kuolleita ruumiita, jotka eivät selvinneet tästä matkasta – mutta siitä syystä en ole täällä. Nämä ongelmat ovat hyvin tavallisia humanitaarisessa työssä. Me halusimme auttaa ihmisiä perä, ja perustimme GoFund, jotta saimme kerättyä rahaa veneen ostamiseen, koska monet näistä veneistä hukkuivat jo ennen kuin ne pääsivät rannikolle. Me rekisteröimme sitten veneemme sääntöjen mukaan ja nyt pyytäisin, että kaikki ajattelette tätä hetkeä kanssani. 14. tammikuuta noin kahdelta yöllä olin autossani ja sain kuulla yhdeltä vapaaehtoisryhmältä, että laiva oli hukkumassa etelärannikolla. Koordinaattoreiden koordinaattien kuitenkaan saanut. Siksi tiesin, että tilanne on huono. Tiesimme, että ihmisiä on hukkumassa, mutta emme tarkkaan missä, koska he olivat merellä jossain. Tiesin, että kyse oli minuuteista – ja heidän elämästään. Tiesin, etten voinut enää hyväksyä sitä, että joudun näkemään toisen ihmisen hukkumisen. En voi edes kuvitella, miltä hukkuminen tuntuu. Minä ja neljä muuta ajoivat satamaan ja menimme sinne pelastusveneeseemme. Me kerromme rannikkovartiostolle, joka pyysi meitä kertomaan, jos löydämme tämän aluksen – ja tiedämme missä se on. Ja me kuljimme siellä, pyrimme löytämään tämän hukkuvan aluksen ja yhtäkkiä meidän suuntaan tuli sotilasraiva, joka pysäytti meidät ja pian meidät pidätettiin. Vene, jossa olimme, oli sama, joilla olimme 15 tuntia aikaisemmin pelastaneet 51 ihmiselämää viranomaisten tuella – en uskalla ajatellakaan, mitä olisi tapahtunut näille ihmisille, jos meillä ei olisi ollut tuota alusta. Me olimme siellä viranomaisten käsissä viisi tuntia ilman mitään selityksiä. Me halusimme puhua lähetystymme kanssa, mutta meidän ei annettu puhua lopulta. Yhdeksältä aamulla toinen tanskalainen vapaaehtoinen ja minä päädyimme kuulusteluhuoneeseen. Kuulustelija ei kuitenkaan puhunut englantia. Hän kirjoitti jotain ja minä kerroin, mitä oli tapahtunut. Hän kirjoitti, minä puhuin, mutta hän ei ymmärtänyt englantia, joten mitäköhän hän mahtoi kirjoittaa tietokoneellaan. Kun olin lopettanut, hän toi minulle paperin ja sanoi, että allekirjoittakaa. Minä sanoin, että en allekirjoita mitään ilman asianajajaa. Toiselle tanskalaiselle vapaaehtoiselle annettiin sama paperi allekirjoitettavaksi. Minä sanoin, että älä allekirjoita, mitä sä haluat vielä nähdä vaimosi ja lapsesi. Minut työnnettiin pois kuulusteluhuoneesta, näin siellä muut vapaaehtoiset. Sanoin heillekin, että älkää allekirjoittako ennen kuin olette puhuneet edustuston, lähetystön tai asianajan kanssa. Lopulta viranomaisten oli pakko ottaa yhteys suurlähetystöihin ja sain asianajan. Asiakirjassa, jonka annettiin meille allekirjoitettavaksi, sanottiin, että me olimme salakuljettaneet ihmisiä. Mutta mitään todisteita ei löytynyt. Olin Kreikan vesillä eikä meillä ollut yhtään pakolaista veneessämme, mutta viranomaiset jättivät tämän huomiota. Olin vankilassa 48 tuntia. On järkyttävää ajatella niitä kahdeksaa pakolaista, jotka kuolivat tuona päivänä, koska me olimme jumissa vankilassa eikä muita pelastuslaivoja merellä ollut miksi käytettiin näin paljon aikaa elämän tuhamiseen sen sijaan, että pelastettaisiin ihmisiä. Olimme 48 tuntia vankilassa ja sitten saimme vakuuksia vastaan lähteä. Minun piti maksaa 10 000 euroa, enkä voinut lähteä vuoteen kahdeksan kuukauteen Kreikasta. Jatkoin humanitaaristen hankkeiden toteuttamista. Minä tein kaikkeni, jotta voisin auttaa näitä tulijoita antamalla ruokaa, tukea, vaatteita. Minulla ei ollut enää venettä, niin se takavarokoitiin. Mutta kuitenkin pelastin ihmisiä edelleen joskus. Uin 300-400 metrin päähän rannikolta auttamaan. Kun sitten veneitä niin paljon Kreikan saarille enää tullut EUn Turkin sopimuksen kautta, kuljin ympäri Kreikkaa toteuttaen monenlaisia pakolaisten auttamisohjelmia ohjelmia. 10. päivä joulukuuta 2017 vuoden ja kahdeksan kuukauden kuluttua sain vihdoinkin lähdettyä Kreikasta ja tavata perheeni. Mutta tuomioston käsittelyn oli yhdeksän kuukautta myöhemmin 7. päivä toukokuuta 2018. Syytökset olivat järkyttäviä. Yhdeksän kuukauden ajan joudun odottelemaan tätä tuomioistuin käsittelyä. Minulla oli vaarana joutua loppuelämäksi vankilaan. Minä menetin kaikkena tuona aikana. Minulla oli elinikäinen tuomio mahdollisesti edessä. Kuka palkkaisi minut? Minä vain halusin pel- pelastaa lapsia hukkumalta. Siirtolaisuus on Pohjois-Afrikan neon-alueella tärkeä kysymys. Käsitykset ovat muuttuneet aina aikojen mukaan ottaen huomioon taloudelliset ja sosiaaliset olot. EU-MENA-alue on alue, jolla moninaisuutta on aina ollut. Siirtolaisuus vaikuttaa paljon siihen, miten yhteisöllä toimii alueella. Tänään Euroopassa on ikääntyvä väestö. Tarvitsemme maahanmuuttajia, mutta Eurooppa ei kuitenkaan pysty huolehtimaan pakolaisvierasta Syyriasta, Irakista, Afganistanista ja muiden konfliktien alueelta – on vaikea hoitaa tätä tehtävää poliittisen xenofobian takia. Kansalaisyhteiskunta on usein ollut ensimmäisenä auttavana. Kalastajat asianajat, ihmiset, jotka elävät eteläisen Euroopan rannikoilla, ovat usein auttaneet maahantulijoita. Minä näen jatkuvasti, että Kreikka ei pysty hallinnoimaan tätä kriisiä yksin. Huolestuttavat kehityksen kulut, kuten Lesboksen kolmen henkilön pidättäminen viime kuussa osoittaa hyvin surkeaa kuvaa, kun ajatellaan ihmisoikeuksien ajamista. Humanitaarista työtä tekevät altistuvat syytöksille, muun muassa epäilylle ihmisten salakuljetuksista. Sahra Maldini on yksi näistä henkilöistä. Muistatte ehkä, että hän on syyrialainen pakolainen, joka lähti vuonna 2015 pienellä veneellä, jonka piti kantaa vain kuusi. Siellä oli 20 muuta. Sahra hänen siskonsa, jossa hyppäsivät mereen ja uivat yli kolmen tunnin ajan. Kaikki tuossa veneessä selvisivät heidän apunsa takia. Hänen ystävänsä ja kollegansa Sean Bender on London School of Economicsista. Ja hän on käyttänyt paljon aikaa ihmisten auttamiseen. Hänen isänsä on vietnamilainen pakolainen, joka Vietnamin sodan jälkeen pakeni Saksaan. Hän on halunnut tehdä oman osuutensa. Hyvät naiset ja herrat, minä näen, että maailmassa tarvitaan nyt apua. Jos muut eivät vastaa näihin avun huutoihin, niin minä haluan, että autatte tällaisia humanitaarista työtä tekeviä, kuten Sara ja Sonia. Mitä te tekisitte, jos teitä syytettäisiin asioista, jotka ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä uskotte? Mitä jos sanottaisiin, että kaikki, jos sanottaisiin, että kaikki tässä salissa edustavat pahuutta, valheita? Sellainen tunne minulla oli, kun minua syytettiin. Minä en kuitenkaan joutunut loppuelämäkseni vankilaan, mutta tosiasia on se, että monet ihmiset altistuvat edelleen vakaville syytöksille siksi, että he auttavat ihmisiä, jotka tarvitsevat apua – Humanitaarinen apu on asia, josta ei voida antaa syytöksiä tai sitä ei voi pitää rikoksena. On jopa lain mukaan velvoite pelastaa ihmisiä mereltä. Ja vapaaehtoistyötä tekeviä ei saisi syyttää näistä toimista. EU on muutettava nykylainsäädäntöön ja luotava kattava turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, mutta tällaista työtä ei tehdä yhdessä yössä. Ja se, että suljetaan silmät niille, jotka sillä aikaa hukkuvat, ei ole oikea vastaus. Itse asiassa tuo olisi laitontakin, koska kansainvälisen lain mukaan mikä tahansa vene, joka on riittävän lähellä auttaakseen jotain merihädässä, on velvollisuus auttaa riippumatta siitä, minkä lipun alla mene murjehtii. Siksi tarvitaan pysyvää ratkaisua on nähtävä, että solidaarisuus ei ole rikos ja pakolaisilla ja siirtolaisilla on omat perusoikeutensa. Hyvät naiset ja herrat, minä olen nöyränä edessänne tänään ja pyydän, että autatte niitä humanitaarisia työtä tekeviä, jotka altistuvat nyt näille syytöksille. Todella toivoisin, että kaikki täällä salissa lähtevät toimiin, jotta voidaan heti vapauttaa pidät menetettyinä olevat. Haluaisin kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka tekevät suuria uhrauksia muiden eteen. Ilman näitä ihmisiä kriisi Euroopassa olisi vielä suurempi. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt me hiukan muutamme järjestystä. Seuraavaksi kuulemme puheenvuoron siitä, kuinka jäsenmaan kansainväliseltä näkökulmalta otettuna käsittelee asiaa Jean de Croon, joka on Ranskan sisäasiainministeriön maahanmuuttoasian varajohtaja. Tulee puhumaan nyt tästä asiasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja tästä kutsusta. En nyt mitenkään puhu kaikkien jäsenvaltioiden puolesta, vaan puhun nyt vain Ranskan tilanteesta ja oikeudellisesta tilanteesta. Mutta puheenjohtaja aluksi muistutti, että tähän liittyy myöskin inhimillinen ulottuvuus. Jäsenvaltiot eivät ole pelkästään kylmiä hirviöitä, vaan kyllä siellä tiedetään myöskin tämä ulottuvuus ja laiton maahanmuutto Välimeren kautta on asia, jota tulee ennaltaehkäistä. Meidän täytyy torjua salakuljettajia, ihmiskauppaa. Ja kyse oli pelkästään ennaltaehkäisystä ja sanktioista. En nyt halua puhua liian pitkään. Eli on meillä on vuoden 2002 direktiivi, jonka tiimoilta olemme järjestäneet tämän kokouksen. Ranska on siirtänyt direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja meillä oli jo sanktioita, mikäli auttoi laittomia maahanmuuttajia, mutta niitä on mukautettu direktiivin mukaiseksi. Ja vuonna 2016 tehtiin myöskin arviointi, joka oli myönteinen. Ja sitten kun ajatellaan maahanmuuttoilmiöitä, Tapsas Legeri, eli Frontexin varapuheenjohtaja, joka kohta puhuu, niin hän voi selittää näistä paljon paremmin teknisistä kysymyksistä, jotka liittyvät maahanmuuttajien salakuljettamiseen. Eli puhun nyt Ranskan oikeudellisesta näkökulmasta. Kun ajatellaan avunantoa laittomille maahanmuuttajille, niin tähän liittyy kaksi lakia. Yhdessä artiklassa on määritelty rikkomus ja toisessa artiklassa on määritelty poikkeukset. Myös on artikloja, jotka liittyvät raskauttaviin asianhaaroihin, esimerkiksi jos kyseessä on järjestäytynyt rikollisryhmä. Ja sitten on poikkeuksia, esimerkiksi humanitaarinen apu laajemmassa mielessä, ja myöskin jos kyse on perheen jäsenistä, jotka toimivat solidaarisesti perheenjäseniään kohtaan. Ranska nyt ei ole ihan kärjessä, kun ajatellaan mereltä saapuvia maahanmuuttajia ihan maantieteellisistä syistä. Laivat eivät ensisijaisesti saavu Ranskan satamiin. Sitä ennen on turvallisia satamia. Ja tietysti tämä liittyy laittoman maahanmuuton ilmiöihin. Vuodesta 2015 otimme uudelleen käyttöön sisärajatarkastukset. Eli näitä sekundäärimaahanmuuttovirtoja tulee Ranskaan. Ja sitten on toinen ilmiö Kaleissa. Pohjanmeren rannikolla on maahanmuuttajia, jotka pyrkivät yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Eli muutamia lukuja Ranskasta vuonna 2017 103 000 maahanmuuttaja oli laittomasti maassa, se on ehdoton ennätys. Sitten kun ajatellaan ennaltaehkäisyä ja ihmiskaupan torjuntaa, niin poliisi on purkanut 303 laitonta verkostoa ja 139 antoi nimenomaan apua maahan tulemiseen. Ja tämä koski noin 250 henkilöä. Vuonna 2016, viime vuodelta minulta ei ole näitä lukemia, mutta 2016 lähes 800 tuomiota ja 230 tuomiota oli vankilatuomioita. Lukemat ovat pysyneet aika vakaina, mutta mitä tulee ehdottomaan vankeuteen, niin niiden luvut ovat nousussa, koska rikolliset käyttävät yhä monimutkaisempia keinoja. Sitten lainsäädännöstä yksi aikaisempi puhuja viittasi Ranskan perustuslakituomioistuimeen. Siellähän heinäkuussa käsiteltiin artiklaa, josta juuri puhuin, ja joka liittyi poikkeuksiin. No, kun ajatellaan tätä päätöstä, niin todettiin, että apua, jos apua annetaan fyysisille tai moraalisille henkilöille – eikä tekijä ollut saanut mitään korvausta toiminnastaan. Se voi olla myöskin terveydenhuolto, majoitus, ruokailukysymyksiä. Tällä tavalla voidaan ylläpitää ihmisarvoa. Eli tämä nyt oli komission näkemys. Eli tässä on oikealla tavalla siirretty direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja perustuslakituomioistuin kritisoi tätä säädöstä ja totesi, ettei se noudattanut direktiiviä eikä myöskään velillisyyden periaatetta perustuslaista. Ja seuraamuksia oli ensinnäkin se, että lakiin piti lisätä poikkeus avulle, jota annetaan liikkumiseen eikä pelkästään maahantuloon. Ja meidän täytyy myöskin miettiä poikkeusta silloin, kun tavoitteena on pelkästään humanitaarinen avunanto. Meillä on yksi lakiehdotus, jota tällä hetkellä valmistellaan, ja se on otettu mukaan tähän hankkeeseen, joka oli vähän yleisempi. Siinä on otettu mukaan muutokset, jotka liittyivät perustuslakituomioistuimen pyyntöihin. Eli uudessa tekstissä on mainittu nämä poikkeukset ja määritelmät, ja siellä todetaan, että ei voida nostaa syytettä silloin, kun teosta ei ole saatu mitään vastinetta. Tämä koskee kaikenlaista apua, joka on ollut pelkästään humanitaarista. Eli uudessa versiossa on lyhyempi luettelo ja siellä on puhuttu vähän yleisemmällä tasolla kaikista mahdollisista toimista silloin, kun niitä on tehty pelkästään humanitaarisessa mielessä. No sitten vielä kaksi täsmennystä. Jotkut jäsen, kansalaisjärjestöt välillä valittavat siitä, ettei ole otettu huomioon tätä voiton tavoittelua artiklassa, jossa on määritelty rikos. Se on laitettu toiseen artiklaan. Ja se on ihan siitä syystä, että kun poliisi käynnistää oikeudellisen tutkimuksen, niin siinä vaiheessa on hyvin vaikea sanoa, no aikaan aina ei ole helppoa sanoa, onko rikoksesta saanut jonkinlaisen vastineen ja hyötynyt siis siitä. Ja jos tällaista hyötyä ei ole saanut rikoksesta, niin silloin tutkimuksia ei voida käynnistää. Eli tässä on nyt ristiriita direktiivin suhteen. Verkostot käyttävät hienostuneita keinoja jotta ei olisi mitään suoria maksuja Ranskan maaperällä. Ei mitään jälkiä näistä maksuista. On, tiet- on joko välikäsiä tai sitten maksut suoritetaan Ranskan ulkopuolella. Eli nämä ovat aika monimutkaisia järjestelyitä. No, tässä on yhdistetty kaksi eri artiklaa juuri tästä oikeudellisesta syystä. Ja sitten Toinen asia, eli maahantulo. Maahantulon avustaminen sitä ei ole erikseen mainittu näissä poikkeuksissa, kun ajatellaan syytteen nostamista. Humanitaarinen apu on ollut sitä koskeva laki on ollut voimassa syyskuusta 2017 lähtien. Ja sitten maahan tulon auttaminen ja sitten oleskelun avustaminen, näitä asioita on käsitelty tuomioistuimessa. Ja kun ajatellaan maahan tuloa, se joka antaa apua, ei pelkästään auta maahanmuuttajaa, kun hän tuo tämän henkilön nyt Ranskan alueella, hän luo laittoman tilanteen. Ei voida sanoa, että jos halutaan päättää tämä tilanne, niin silloin pitäisi ylittää raja. Tätä Ranskan tilannetta ja maarajaa, esimerkiksi Italian tai Espanjan, Belgian rajaa. Jos maahanmuuttaja esimerkiksi Italian tai Saksan rajoilla on hädässä, niin häntä voidaan tietysti auttaa, mutta pysymällä kuitenkin Saksan tai Italian puolella. Eli silloin ei ole mitään syytä ylittää rajaa. Sitten viimeinen kohta. Vaikka mitään erityistä säädöstä ei laissa ole tätä varten, sehän on osa rikoslainsäädäntöä. Eli ainoastaan jos on rikollinen aie, niin siitä koitaa seuraamuksia. Ja toisaalta on sitten tilanteita, joissa tarve on niin suuri, että henkilö on pakko suojella. Tämä on yleinen periaate, jota sovelletaan tapauskohtaisesti. Ja nyt kun tämä muutos on tehty lakiin, me katsomme, että lakimme on täysin parlamenttiin suositusten mukainen ja täysin tasapainoinen. Yhtäältä täytyy ennaltaehkäistä näitä toimia ja toisaalta täytyy muistaa sitten humanitaarinen toiminta. Kiitos. Thank you very much. We now are on to last uh, two contributions before we uh, short. Paljon kiitoksia. Meillä on vielä ennen keskusteluamme muutama lyhyt puheenvuoro. Meillä on äh, seuraavaksi Fabrik Legerin Frontexin pääjohtajan nauhoitettu lyhyt viesti, hän ei päässyt paikalle, joten hän toimitti viiden minuutin lyhyen viestin meille. Here we go. First, it is an honor and a pleasure. Kiitoksia. On ilo ja kunnia olla Libe-valiokunnan vieraana puhumassa Frontexin pääjohtajan ominaisuudessani. Äh, Frontexin, joka on Euroopan raja- ja virasto. Frontexin toiminnan kautta Euroopan unionin ulkorajoilla. Frontex on usein ensimmäinen, joka löytää ja auttaa ihmissalakuljetuksen tai kaupan uhreja, kun he Euroopan unionin saapuvat. Te ette ehkä ole tietoisia siitä, että Frontex on auttanut tänä vuonna lähes 23 000 ihmisen pelastamisessa. Kaikki etsintä- ja pelastusoperaatiot, joihin Frontex osallistuu, ovat isäntäjäsenmaan valvonnassa tehtäviä kun ihmiset puretaan aluksista, Frontex auttaa heidän tunnistamisessaan ja rekisteröinnissään ja tämän jälkeen ohjaa maahan tulijat oikean viranomaisen puoleen, jotta nämä saisivat tukea. Tällä tavoin ne, jotka haluavat hakea turvapaikkaa, ohjataan turvapaikanhakuviranomaisille, mahdolliset ihmissalakuljetuksen uhrit poliisille. Poliisi saattaa toimittaa heidät eteenpäin paikallisille kansalaisjärjestöille tai kansainvälisille organisaatioille tukea varten. Yksin saapuvat lapset annetaan lastensuojeluviranomaisten hoivaan ja raskana olevat naiset toimitetaan ähm, terveyskeskuksiin terveystarkastusta varten. Kansainväliset organisaatiot, kuten esimerkiksi YK pakolaisjärjestö UNHCR ja kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM, ovat mukana työssä Tämän lisäksi meillä on kansainvälisiä ja paikallisia kansalaisjärjestöjä, Punainen Risti ja Save the Children mukana työssä. Frontex ei kuitenkaan vain tue Euroopan unionin ulkorajoille saapuvia vuodesta 2011 lähtien. Frontex on tarjonnut kapasiteetin rakennustukea jäsenmaille ja kolmansille maille koulutuksen muodossa. Tarkoituksena on vastustaa ihmisten salakuljetusta ja parantaa raja-alueella lasten suojelua. Me olemme todellakin omistaneet kokonaisen projektin alan ikäisten ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan uhreille, niille, jotka Euroopan unioniin saapuvat. Virasto toimii näin jatkuvasti yhdessä ja ähm, jäsenmaiden tuella, että voisimme taata ulkorajojemme turvallisuuden ja hyvän toiminnan. Kasva roolimme rajat rikollisuuden torjunnassa ei millään tavalla vähennä sitä tärkeyttä, jota me annamme ihmisenkien pelastamiselle merellä. Tämä tärkeys kumpuaa suoraan kansainvälisestä lainsäädännöstä Euroopan unionin perusoikeussitoumuksista. Meille ei ole olemassa mitään ristiriitaa siinä, että toisaalta suojelemme uhreja ja toisaalta osallistumme rikollisuuden torjuntaan. Frontex on saanut tehtäväkseen Euroopan unionin alueen suojelun suojelemalla sen ulkorajoja ja taistelemalla järjestäytynyttä rikollisuutta ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta vastaan. Virasto yhdessä kumppaneidensa Europolin ja Eurojustin kanssa on ratkaisevassa roolissa sellaisilla alueilla kuin ihmissalakuljetuksen torjunnassa, äh, ihmiskaupan torjunnassa, väärennettyjen asiakirjojen torjunnassa, äh, aseiden salakuljetuksessa ja muussa rikollisuuden torjunnassa. Hyvin tärkeä osuus viraston toimintaa on kerätä ja käsitellä henkilötietoja. Näitä tietoja se jakaa Europolin jäsenmaiden kanssa rikostutkinnoissa. Tällä tavoin Frontex tukee kansallisia viranomaisia, kun ne toimeenpanovat tätä avustusdirektiiviä. Arvoisat jäsenet, Euroopan unionin jäsenenä Frontex ei ole poliittisen keskustelun osapuoli avustusdirektiivin yhteydessä. Luonnollisesti tämän direktiivin toimeenpano kuuluu jäsenmaille ja jokaisen jäsenmaan täytyy päättää, onko tällaista avustamista tapahtunut jonkin tietyn tapahtuman yhteydessä. Haluaisin kuitenkin lopuksi korostaa sitä, että kaikki meistä Frontex-jäsenmaat, humanitaariset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt yhdessä pyrkivät siihen, että voisivat auttaa uhreja, kun he saapuvat Euroopan unioniin ja vähentää näiden uhrien määrää tulevina vuosina ja kuukausina. Members. Oh, this sort of thing always happens. Such a pain I mean, the reason we're having this, um, I find them patronizing these. Eh, tämä on kyllä erittäin ärsyttävää. Aina tapahtuu näin. Me halusimme nimenomaan tämän videoyhteyden siksi, että Frontexin pääjohtaja halusi ähm, itse viestinsä välittää sen sijaan, että joku puhuisi hänen puolestaan, mutta nyt meillä on taas tämä naurettava ongelma – hän kuitenkin vierailee luonnomme säännöllisesti. Hän eh, hyvin säännöllisesti tähän pyrkii, vaikka hänellä on kiireinen aikataulu. Ja hän on hyvin sitoutunut tähän työhön kanssamme. Mutta... Okay, so um, now in that spirit, um... Me emme nyt kyllä näitä nauhoitettuja viestejä tulevaisuudessa käytä, kun aina käy näin. Uh, nyt haluaisin seuraavaksi tiedustella komission kantaa. Tiedän, että teillä on 10 minuuttia aikaa ja teillä on valmisteltu puheenvuorokin, mutta me käsittelemme tässä kuulemisessa nimenomaisesti direktiivejä ja näitä suuntaviivoja direktiivin suhteen, koska me nämä suuntaviivat mahdollisesti saisimme. Voisitteko antaa jonkinlaista analyysiä? Tiedän, että te voitte 10 minuuttia nyt käyttää puheaikaa, mutta pyritään keskittymään tärkeimpiin asioihin täällä. Jäsenet tulevat esittämään hirvittävän paljon kysymyksiä ja minä suosittelisin, että puhutte viisi minuuttia ensin. Voitte kymmenenkin käyttää, mutta on parempi, että viisi minuuttia ensin käytätte. Me haluaisimme kuulla nimenomaan näistä komission ohjauslinjoista. Me tarvitsemme ne, koska direktiivin uudelleenlaadintaa ei ole tulossa lähitulevaisuudessa. Ihmisiä kuitenkin kuolee. Ja meidän pitäisi pyrkiä tekemään oma työmme parlamentin puolelta. Komissio, me tätä pyydämme nyt teiltä, koska tämä on ensimmäinen ja ainut askel, jonka me voimme ottaa. Tiedän, että teillä on hyvin paljon kokemusta tästä, joten pyrkikää parhaalla tavalla, ei nyt mitään painostusta, mutta pyrkikää keskittymään tähän ja tervetuloa, olkaa hyvä. I will gladly abandon my speech and... Kiitos puheenjohtaja. Ihan mielelläni jätän puheeni syrjään ja palaan noihin seikkoihin, jotka otitte esiin. Me olemme kuulleet jo hyvin vaikuttavia puheenvuoroja tänään ja Frontexin johtaja on kuultu ja Ranskan hallituksen edustaja myös. Ja todella kiittäisin siitä, että nyt on otettu jäsenvaltioidenkin kanta esiin. Sitä ei aina ole kuultu näissä keskusteluissa näistä aiheista. Kysyitte hyvin konkreettisesti suoraan suuntaviivoista, jotka olivat päätöslausemassa – joka hyväksyttiin teillä heinäkuussa tänä vuonna. Meille kysymys on ollut siitä lähtien, kun direktiivi arvioitiin vuonna 2017, ei ikään ajoituskysymys, vai enem- vaan enemmänkin minkälainen vaikutus sillä on. Eli ovatko nämä suuntaviivat tai mikä muu tahansa puuttuminen tähän direktiiviin sellaisia asioita, että ne synnyttäisivät sellaisia vaikutuksia, joita me kaikki haluaisimme nähdä kaikista analyyseistä, joita itse olemme tehneet tätä direktiiviä arvioitaessa ja työssä, jota sen jälkeen on tehty, ei ole muuttanut sitä johtopäätöstä, joka on tehty. Tuntuu siltä, että lainsäädännön tai suuntaviivojen kautta ei voida helpottaa pitkällä aikavälillä tilannetta ja ratkaista sitä tavalla, joka olisi kaikille mieluisa. Tämä on humanitaarinen kriisi, joka on meistä kaikista järkyttävä. Ja siihen ei liity vieläkään kunnollista ratkaisua maahanmuuton ratkomiseksi EUn tasolla. Kaksi keskeistä osaa oli johtopäätöksissä viime vuodelta ja ne ovat voimassa edelleen. Ensinnäkin, vaikka poikkeuksia on kansallisessa lainsäädännössä humanitaarisen avun osalta, ja sellainen on kaikissa näissä maissa, jotka ovat etsintäpelastustilanteessa tällä hetkellä. Kuitenkin näitä ongelmia tulee esiin, eli mikä lainsäädäntö toimii direktiivin tasolla tai suuntaviivojen tasolla, ei voi saada sitä vaikutusta aikaiseksi, jota heitän takaa. Toinen tekijä, tämä oli osa arviointia myös, oli se, että ainakaan vuonna 2017 ei ole riittävästi todisteita, jonka pohjalta voitaisiin tehdä päätös siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Tilanne on vähän muuttumassa nyt ja nyt olemme lähteneet tänä vuonna prosessiin, jossa olemme kutsuneet kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat, joilla on jonkinlaista tällaista todistusaineistoa tietyistä tilanteista, tuomaan meille näitä esimerkkejä etsintä ja pelastus Välimerellä yhtenä ääripäänä ja sitten Ranskan esittämät tapaukset toisena. Hyvin erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa. Riippuen vähän siitä, minkälainen lähestymistapa jäsenvaltiossa kaiken kaikkiaan on kansalaisjärjestöihin. Nämä eroavaisuudet on ymmärrettävä. Ne on ensin nähtävä, jotta voidaan valita oikea lainsäädännöllinen lähestymistapa. Kuten painotin, prosessi lähti liikkeelle. Toukokuussa oli ensimmäinen tämän vuoden kokous. Seurantakokousta odotellaan, samoin kuin kansalaisjärjestöjen palautetta. Itse asiassa usein mietitään, miten voitaisiin luoda alustaa, jossa kansalaisjärjestöjen edustajat pääsevät alustan kautta suoraan yhteyteen viranomaisten kanssa, jotka ovat toinen osapuoli tässä tarinassa. Uskoisimme, että suurin osa ratkaisusta löytyvät kansallisesta lainsäädännöstä tai siitä, miten kansallisella tasolla täytäntöön pannaan näitä sääntöjä syyttäjäviranomaisen puolelta esimerkiksi. Tällainen alusta on nyt jälleen avattu ja odotamme mielenkiinnolla, että saamme kuulla näitä esimerkkejä enemmänkin kuin mitä tähän mennessä on. Toivomme, että näiden toimijoiden puolelta on selkeää valmiutta tähän yhteistyöhön ja sitten edetään. Ja sitten vielä pari seikkaa, että haluaisin painottaa, niitä ei mainittu, ehkä vähän ohimennen mainittiin kollegoiden puheenvuoroissa. Meidän on muistettava, että riippumatta siitä, että kuulemme tällaisia hyvin rankastikin meihin vaikuttavia esimerkkejä ihmisten tragedioista. On kuitenkin muistettava, että tuhansia elämiä on myös pelastettu EUn koordinointien toimien takia viime vuosina. Tämäkin on asia, joka on pidettävä mielessä. Toinen on se, että oikeudelliset keinot on mainittu ne eivät ole ihan niin moninaisia kuin mitä toivoisimme komissiossa, mutta meillä on kuitenkin oleskelulupia ensimmäistä kertaa annettu enemmän kuin aikaisemmin ja uudelleen sijoittamiseen on sitouduttu myös enemmän kuin aikaisemmin. Nämä ovat pieniä askeleita, eivät kaiken riitä, mutta edistystä on tapahtunut ja jos pitkän aikavälin ratkaisuja etsitään, niin ne tulevat kyllä laajasta paketista, joka on esitetty yhteislainsäätelyä pari vuotta sitten ja niitä on täydennetty parin vuoden ajan. Ja kuten hyvin tiedätte, nämä ehdotukset ovat edelleen jumissa. Me uskomme, että näiden toimien edistämisen kautta löytyy pitkän aikavälin ratkaisu enemmän kuin sitä kautta, että annetaan – suuntaviivoja, joita emme sinänsä halua kieltää heti suoraan. Meidän pitää kerätä vielä riittävästi materiaalia, mutta meidän mielestämme ratkaisu löytyisi tämän paketin hyväksymisessä uusi uudelleen sijoittamisjärjestelmä, tiukempi turvapaikkavirasto ja niin edelleen. Nämä asiat ovat kaikki siellä paketissa ja sitä tulisi nyt edistää. Siitä olisi apua. Kiitos. Very much. Uh, we Paljon kiitoksia. Meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä asioita. Pyytäisin, että olette vielä kanssamme. Meillä saattaa olla lisäkysymyksiä. Tämä naiviuskysymys. En nyt tiedä, onko tämän käsittely tämän kauden aikana realistista, mutta voisin ottaa se kuitenkin työlistalle. Minä tiedän, että meillä on kollegoja, jotka ovat tästä kiinnostuneita hyvin tuntevat tämän aihepiirin. Nyt voisimme aloittaa keskustelun. Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sydämestäni kiittää Nestleriä ja Humanitin perustajaa Salam al-Dinia. Heidän taistelunsa on myöskin minun taisteluni. Ja haluan kiittää myöskin tutkimuksen Fit for Purpose tekijä. En ole samaa mieltä siitä, mitä komission edustaja sanoi. direktiivin uudistaminen on välttämätöntä. Meidän täytyy nyt miettiä uudenlaisia toimintatapoja, kuten totesimme päätöslauselmassa. Meidän täytyy miettiä pitkälle tulevaisuuteen. Se nyt lyhyellä aikavälillä kansalaisjärjestöt nyt kriminalisoidaan. Ja me tarvitsemme uusia toimintatapoja, Euroopan unioni ja EUn asetukset ja erityisesti tämä direktiivi ovat selkeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä YK on todennut. Ensinnäkin mitä tulee kohtaan 16.3, jossa todetaan, että hädässä olevien henkilöiden auttaminen – erityisesti maahanmuuttajien auttaminen on pakollista, kun taas direktiivissä se ei ole pakollista, vaan se on valinnaista jäsenvaltioille. Eli tämä pitää ehdottomasti muuttaa. No sitten yksi asia. Monissa maissa, omassakin maassani Italiassa – on noudatettu täsmällistä poliittista strategiaa ja näitä toimia on ulkoistettu. Ja kun ajatellaan tätä ulkoistamista, niin nyt kriminalisoidaan kaikki etsintä- ja pelastustoimet ja avunanto paperittomille maahanmuuttajille eu alueella. Jos nyt otetaan esimerkiksi Italia, tilanne pahenee. Ensin kriminalisoitiin kansalaisjärjestöjen laivat, eli merellä oli yhä vähemmän laivoja, jotka voisivat tehdä pelastusoperaatioita. Niitä kutsuttiin maahanmuuttajien takseiksi, ikään kuin noissa jotain huvimatkoja maahanmuuttajille. Nyt on kriminalisoitu myöskin italialaisia sotilasaluksia. Ja tämä Dicciotti-alus. Eli tässä on sisäinen ristiriita Italiassa. Ja tämä ulkoistamispolitiikka ja ulkorajojen sulkeminen se on ristiriidassa aikaisemmin toimien kanssa ja tässä tapauksessa puolustusministerin toimien kanssa. Eli nyt tarvittaisiin uusi maahanmuutto- ja turvallisuuslaki, jossa tässä on sekoitettu kaikki maahanmuuttajat, terroristit, maahanmuuttajat, kaikki nämä katsotaan vaarallisiksi henkilöiksi. Ja jos he tekevät mitään pienintäkään rikkomusta, niin he saattavat menettää Italian kansalaisuuden. Ja mielestäni tämä on poliittinen strategia. Eli jos nyt sanotaan, että mitään uusia lähestymistapoja tarvitaan, niin se ei mielestäni ole ihan oikein. Thank you very much. Paljon kiitoksia Barbara. Minä katson nyt tätä päätöslauselmaa, joka luonnollisesti on tältä vuodelta. Tässä puhutaan ähm, ohjauksesta, ohjelinjoista, mutta sitten tämä vaikuttaa olevan toisesta todellisuudesta ja toiselta ajalta 2016 ähm, niitä, jotka auttavat, ei pitäisi syyttää, mutta nyt on kronologisesti aivan vesittynyt. On aivan selvää, mikä tässä on ollut tarkoituksena. Nyt pahoittelen kaikille, jos joku tästä päätöslausumasta pitää, mutta minun on pakko todeta, miten tässä on tapahtunut. Pahoittelen näin. Tätä mieltä minä olen. Opinion, so I'm allowed. Right. Siis tämä ei ole kysymys, tämä on mielipide, joten saan sen varmaankin sanoa. Marie, Kristin, äh, äh, voisitte sitä kysymyksen ja sitten äh, ehkä panelistimme voivat siihen vastata. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia neljälle ensimmäiselle puhujallemme. Kiitokset siitä, että olette äh, selventäneet Euroopan parlamentin päätöslauselmaa tietyllä tavalla ja vahvistaneet meidän huolemme ja odotuksemme, mitä tulee direktiivin äh, toimeenpanoon. Minä uskon, että suurin osa ihmisistä täällä parlamentissa on sitä mieltä, että ei ole mahdollista sekoittaa humanitaarista apua ja solidaarisuutta ihmissalakuljetukseen ja niin, ihmisten salakuljetukseen. Ja sanoisin, että tässä kyseessä on resurssipulla erityisesti Mare Nostrumin keskeyttämisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on ennalta näkemätön tilanne välimerellä se, jonka me nyt kohtaamme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kukaan täällä tunnustaisi sitä, että pelastustoimia merellä tehdään. Minulla on vain yksi kysymys nyt kun tilanne on Italiassa muuttunut, mihin nämä ihmiset, joita merestä pelastetaan, joutuvat? Me kuulimme täällä kansalaisjärjestöjen edustajia, mutta jos meillä on aina vain yhtä paljon ihmisiä, joita Euroopan unionin viralliset tahot pelastavat, mihin ne päätyvät? Olisi mielenkiintoista tietää tämä. Haluaisin tähän vastauksen. Ja miksi meillä on näin paljon varoittelua heti, kun on joku kansalaisjärjestön alus, jossa on vaikka 55 tai 58 ihmistä viimeksi oli, menee kolme päivää, viimeksi meni kolme päivää, että mikään jäsenmaa hyväksyy tätä laivaa satamaansa. Häpeä meille. On häpeällistä, että me emme pysty edes ottamaan jotakin alusta vastaan ja mm, Ranskakaan ei näin tehnyt, edustaja De Croon. Ja me olemme nyt paremmassa tilanteessa kuin Espanja, mutta Espanja on satamansa avannut, Ranska ei myöskään näitä Korsikan rannikolla olleita aluksia varten. Olisi kyllä paljon helpompaa Korsikalle mennä kuin purjehtia Barcelonan asti. Ranskaa tämä ei kiinnosta lainkaan. Ja Ranska ei ole rajojen palauttamista lainkaan maahanmuuton vuoksi pyytänyt vain terrorismin päinvastoin, kuten sanoitte. Eikä meillä myöskään ole ollut Italiasta Ranskaan mitä tulvaa On vain Ranskan kieltäymys soveltaa kansainvälistä oikeutta eurooppalaista tai kansallista. Ja meillä on Alpe Maritim alueella henkilöitä, jotka on moneen kertaan jo äh, tuomittu juuri siksi, että näitä oikeuksia ei kunnioiteta. Minä haluaisin kuulla jotakin täsmällistä koskien oikeuksien todellisuuteen ja toteutumiseen. Tässä ei kyllä niin ole tapahtunut. Ja haluaisin myöskin todeta, että minulla on jonkin verran epäilyksiä. Täällähän meillä on Ranskan valtion edustaja, joka puhui Ranskan tuo perustuslakituomioistuimen päätöksen siirtämisestä Ranskan lainsäädäntöön. Meillä on kyllä hiukan epäilyksiä tämän siirron suhteen ja tämä perustuslaillinen veljeyden periaate sen on perustuslakituomioistuin eh, tunnustanut. Tämähän nyt on erittäin hyvä seikka, mutta todellakaan en käsitä, kuinka voi olla näin monet äh, kansalaisjärjestöt ovat puhuneet siitä, että suoran ja epäsuoran avun käsitteet on sekoitettu ja tämän lisäksi näihin sekoitettu myöskin voiton tavoittelullisesti annettava apu. Tämähän ei ole sama asia, ei tämä ole sama asia. Tiedustat Ranskan valtiota tai hallintoa ja tässä sitten jotakin, mikä ei ollut tuossa perustuslakituomioistuimen päätöksessä mukana. Perustuslakituomioistuin sanoi, että kaikki humanitaarisessa tarkoituksessa tehtävät operaatiot. Ja te lisäsitte tähän tiukasti humanitaariset. Me olemme nähneet, kuinka tämä on edennyt Ranskan tuomioistuimissa. Minä en kaiken kaikkiaan luota Ranskan tuomioistuimin perustuslakituomioistuimen kyllä. Meillä on tiettyjä oikeudenkäyttöalueita kuitenkin, joissa on uskallettu todeta, että epäsuoraa apua on annettu, koska kyseessä olivat aktivistit, jotka ovat saaneet tuomion ja on ajateltu, että heillä oli intressi ja että tämä oli laitonta. Mihin me nyt päädymme tällaisen logiikan myötä, jos etukäteen aktivisteja tuomitaan siksi, että heillä on jonkinlainen intressi pelastaa ihmisiä, jotka ovat hädänalaisia – Mielestäni näitä asioita kyllä pitäisi selventää ja myöskin komission kannalta näin pitäisi selventää. Meillä on ongelma siinä, että täällä on aivan liikaa tulkintavaraa tämän kirotun humanitaarisuuskäsitteen ympärillä. Ja sitten vielä viimeinen asia, minua hämmästytti hiukan se, että kuulin komission edustajan sanovan tai tekevän vertailun Pelastuttien ihmishenkien kohdalla. Kyllähän meitä kaikkia kiinnostaa se, että ihmisiä pelastetaan, mutta monet puheet ovat viitanneet jo tähän matkustajien lukuun suhteutettuna kuolematapausten määrä kasvaa. Tässä on jotakin, mikä ei toimi, ja se, mikä ei toimi, on se, että meillä ei ole laillisia reittejä. Meillä pitäisi olla laillisia reittejä kansallisuuden mukaan. Me emme voi ottaa kaikkia yhtenä ryhmänä ja sitten tuoda esiin vaikka oleskelulupien määrien kasvua. Katsokaapa nyt, mille kansalaisuuksille näitä oleskelulupia on myönnetty, mille maille, niin huomaatte, että tämä Välimeren ongelma ei ole lainkaan ratkennut, eikä Välimeren ylittämisongelma. Meillä on yhä tilanne, jossa meidän pitäisi humanitaarisia käytäviä Välimerelle avata. Eli te ette voi tässä eh, yhdysmerkkejä Välimeren tilanteen ja oleskelulupien määrän välille vetää. En tiedä, mikä tilanne nyt on ollut tänä vuonna, mutta Ukraina ja Puola ovat olleet kaikkein suurimpia oleskelulupien saajamaita. En minä tiedä, miten tämä nyt mukaan liittyy Välimereen. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen jäsen Anna Gomez. Uh, niin, kiitos. Minä olin omassa maassani Portugalissa ollut mukana vaatimassa, että komission hallitus antaa lippumme akvariukselle ja muille aluksille, jotka ovat välimerellä pelastamassa elämiä. Näin voitaisiin pelastaa meidän kunniamme, inhimillisyytemme. Ja jos tätä ei tajuta, niin silloin ei ole sen arvoinen, että voi tehdä työtä Euroopan unionissa. Ymmärrän kyllä, että suuntaviivat eivät paljoa lisäisi siinä mielessä, että jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuunsa humanitaarisesti ja perusoikeuksien osalta sopimusten puitteissa, myös kansainvälisten välineiden mielessä. Olen todella järkyttynyt siitä, että jotkut hallitukset, jotka eivät ole äärioikeiston ja fasistien johtamia, lähtevät kuitenkin näiden samojen tyyppien puheita ajamaan, kuten Salvin ja Orban, että hyväksytään se, että kansalaisjärjestöt, jotka pelastavat ihmishenkiä, nämä ihmiset, jotka pelastavat henkiä, voidaankin kriminalisoida – heitä pidetään salakuljettajina. Itse asiassa nuo hallitukset, jotka eivät avaa turvallisia ja laillisia reittejä turvapaikanhakijoille, todella ruokkivat näitä yrittäjiä. Näin ruokitaan siirtolaisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa. Ei kyse tässä ole humanitaarisesta avusta, vaan bisneksestä. Ja jos ei mahdollisteta laillista turvallista maahantuloa, sallitaan se, että ihmiskauppiaat hallinnoivat näitä ihmisvirtoja, kuten YK pääsihteeri Guterres sanoi, kun hän oli pakolaisasioista vastuussa – minä haluaisin vain sanoa, että voin ihan pahoin, kun kuulen joidenkin kantoja EUn toimielimissä ja hallituksissa. Ja ajatellen sitä, mitä ei tehdä myös, koska laiminlyönti on tässä keskeinen asia. Herrat Juncker, edust, ja Mogherini, Avramopoulos, kaikki komission jäsenet pyytäisin puhumaan nyt kovaan ääneen ja selittämään hallituksille, mikä on heidän juridinen ja humanitaarinen velvollisuutensa. Ja se on näyttää meidän pelastamisessa ja huolehtia sitä, että järjestetään pakolais- ja siirtolaisturvat niin, että ei mahdollisteta edelleen ihmiskauppaa käyvän mafian toimia. Ja nyt pitää myös kiinnittää heidän huomionsa tähän. Ei kiinnitetä huomiota rikkaisiin ulkomaalaisiin, jotka tulevat EU:hun, koska he voivat ostaa näitä niin kutsuttuja kultaisia viisumeita, joka on järjestelmä, jonka kautta tuodaan järjestäytynyttä rikollisuutta EU:hun. Just as we do. Nyt palaisimme omiin vieraisiimme. Nyt haluaisin vielä kiittää puhujia ja kaikki, jotka ovat täällä mukana vielä näin torstai-iltapäivänä. Ähm, meillä olisi Konstantin Nestlerille, Salam Audinille kysymyksiä vielä. Hyvin nopea katsaus, jos tämä käy. Ja sitten jos voisitte Barbara Spinellille ja Marie, Marie-Christine Vergialle vastata vielä. Ehkäpä tällä välin voisimme todeta, että vaikka tämä käännistää meitä hyvin paljon ja minua hyvin paljon, tilanne on hyvin vaikea ja te tiedätte, minkälaista politiikka kansallisella tasolla on käynnissä. Edustaja Spinelli viittasi tähän ja te näette Euroopan unionin tilanteen. Me olemme hyvin avoimia täällä ja me yritämme ratkaista tätä ongelmaa, mutta tällaista tämä nyt on kuinka kansalaisjärjestöjen näkökulmasta näette tämän? Jos voisitte nyt puhua omasta ja muiden kollegoiden näkökulmasta, kuinka te näette lähitulevaisuuden kehityksen, humanitaarisen avun alalla, kuinka tämä tilanne nyt nähdään, ottaen huomioon, että te olette tänne tullut mukaan. Kuulisimme mielellämme joitakin ajatuksia nyt lopuksi yhteenvetona ja sitten haluaisin kiittää kaikkia kollegojamme hallitusten ja virastojen edustajia. Meillä on todella haaste tässä. Meidän täytyy katsoa, kuinka me toimimme, sillä me olemme sitoutuneet tähän mekanismiin. Ehkäpä näillä sanoilla aivan muutama sananen, josta voisitte käyttää muutaman minuutin puheenvuoron, niin sitten meidän täytyy päätä tämä kokous kello puoli kuusi, koska tulkkiinkin täytyy poistua. Nyt jos tohtori Nestler aloittaisi ja sitten voisimme järjestyksessä käyttää lyhyen puheenvuoron ekana. Olkaapa hyvä. Concerning the question you asked. Kiitoksia. Kysyitte poliittisesta keskustelusta ja miten kansalaisjärjestöt sen näkevät. Ja itse puhun lähinnä niiden puolesta, jotka ovat mukana pelastus- ja etsintätoimissa. Niin me olemme hyvin turhautuneita. Kun tämä työ käynnistyi, niin halusimme lisätä tietoutta kapasiteettien puutteesta Välimeren alueella. Ja olimme aika varmoja, että kun teimme tätä työtä ja selitimme, mitä tapahtuu, niin tilanne paranisi. Ja että Euroopan unioni ja kansalliset rannikkovartiostot tekisivät yhteistyötä ja pelastaisivat ihmishenkiä mereltä. Ja myöskin pitäisi luoda turvallisia väyliä Eurooppaan, jotta pakolaisten ja maahanmuuttajien ei ole pakko lähteä näille reiteille ja riskeerata henkeään. Olemme olleet viime vuosina hirvittävän turhautuneita. Meidän toimintamme laajeni ja yhä useammat alukset tulivat mukaan, mutta nyt sitten kaikki valtiojohtoiset pelastusoperaatiot on poistettu ja nyt jopa näistä toimista voi saada rangaistuksen. Meistä tuntuu, että Eurooppa päätyy pikkuhiljaa Australian malliin, eli pian ei ole enää mitään laillisia väyliä Eurooppaan, ja rajat pannaan tiukasti kiinni. Tämä on meille hyvin turhauttavaa. Me olemme nähneet, mikä on tilanne, me olemme nähneet näitä ihmisiä. Olemme keskustelleet näistä asioista julkisesti viimeisen vuoden aikana – näistä asioista puhutaan ihan kuin joku tauti tai villieläimet olisivat valtaamassa Euroopan ja heillä on hyvin hankala tilanne ja on, on surullista nähdä, millaista julkista keskustelua maahanmuuttajista on käyty. Ja myöskin lainsäädäntöpuitteet ja syytteeseen asettamiset ovat kehittyneet jäsenvaltiossa. Thanks for the work that you've done, but also... Kirjaan ylös tämän teidän työnne, mutta myöskin ähm, kansalaisjärjestöjen tekemän humanitaarisen työn. Humanitaarinen työ on humanitaarista työtä. Paljon kiitoksia tästä. And I hope we don't go to the Australian model, but it's very telling that this is how you're feeling, and it's exactly what I wanted to ask. Ja tämä oli nimenomaan juuri sitä, mistä minä halusin teiltä kuulla aivan vaistomaisestikin. Nyt tarkoituksemme ei ole ää, äh, tässä kritisoida jäsenmaita. Tarkoituksemme on saada tasapainoinen kuva asiasta. Ja tiedän, että tässä tuli tiettyjä asioita kysymyksissä esiin, joihin haluatte, haluatte ehkä Miranda Kron vastata, joten olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä aivan aluksi yleisemmin voisin esittää tai käsitellä tätä kysymystä, jonka panelille esititte, sitä mitä näemme tulevaisuuden. Uskoakseni on aivan selvää, että tilanne, jossa salakuljettajat huterissa aluksissa kuljettavat kansallisten vesien rajalle ihmisiä ja sitten ottavat Italian viranomaisiin tai kansalaisjärjestöihin kännykällä yhteyttä, jotta nämä voisivat tulla pelastamaan ihmiset. Tämä ei ole todellakaan mikään normaali tilanne, vaan poikkeuksellinen sellainen eikä voi jatkua, mutta on aivan selvää, että se mitä nämä kansalaisjärjestöt tekevät on hyvin tärkeää pelastustyötä, mutta ja on hyvin harmillista, että siinä on ongelmia. Meidän täytyy puuttua ongelman juureen. komissio on näin tekemään. Meillä on monentahoisia ja kahdenvälisiä suhteita Afrikan maiden kanssa erityisesti niiden maiden, joista ihmisiä Eurooppaan lähtee, Sahelin alueen, Malin ja niin edespäin. Meillä on myöskin aloitteita, hyvin monia aloitteita, joita on tehty, jotta me voisimme tämän virran, joka Välimerelle suuntautuu, katkaise. Tämä on mielestäni tärkeää. Mitä tulee sitten tämän iltapäivän aiheeseen, tapaan, jolla sanktioita jo on annettu. Minä herra Ratchen analyysin tässä. Olisin taipuvainen jakamaan, eli äh, toteamaan, että me voisimme parantaa määritelmiä. Minä nyt tietenkään puhu muiden maiden rikoslainsäädännön muuttamisesta. Ranskassa on onnistuttu mm, puuttumaan tähän ongelmaan, erityisesti se tapa, jolla tekstit on laadittu. Tämä direktiivi vaikuttaa minusta olevan aivan riittävä. Tietenkin sitä voidaan aina parantaa, mutta Aivan kansallisenkin oikeuden suhteen näin on. Meidän täytyy valvoa sitä, että tuomioistuimien tulkinnat ovat yhtenäisiä keskenään ja että ne kunnioittavat tekstin henkeä. Onko meillä vielä minuutti aikaa vastata edustaja Vergialle? Minun en halua tässä tulee mitään ranskalaista dialogia. Hyvin, hyvin nopeasti, sillä meillä on vain muutama minuutti aikaa. Aivan viimeinen huomio nopeasti. Ranskan kanta tässä asiassa koskien Välimeren aluksia on se, että tämä kuuluu aivan perustavanluontoisesti merioikeuden piiriin ja että näiden laivojen saapuminen voidaan hyväksyä lähimpään turvalliseen satamaan. Tämän jälkeen meillä on toinen kysymys, kysymys solidarisuudesta jäsenmaiden välillä mitä näille 58 tapahtui, joista puhuitte, ne jotka olivat Akvariuksen matkustajina. Tässä neljä jäsenmaata ryhtyy toimiin ja uskoakseni mitä meidän tulisi tehdä on se, että organisoimme tämän eurooppalaisen solidaarisuuden paremminkin Tiliraj, olkaa hyvä. Very brief. Kiitos. Ihan lyhyesti. Puheenjohtaja Junckerin todeta sanoja lainaten vastatakseni joihinkin kysymyksiin, joita esitettiin. Hän sanoi, että hän itse ei uskonut, että lähdetään kiistelemään 50 henkilön ratkaisusta tänään ja huomenna toisen 50. Tämä tällainen jakaminen ei varmaankaan edistä asioita EU-ssa. Tarvitsemme rakenteellisia ratkaisuja. Kuten aivan oikein ranskalainen kollegamme esitti. Näin mielestämme saadaan ne ratkaisut, joita tarvitsemme. Enemmän kuin sitä, että pohditaan rikoksen määritelmää. Nyt on selkeä määritelmä sille, mikä on salakuljetus, mikä on ihmiskauppaa – ja samalla tiedetään, mitä on humanitaarinen apu, kuten ensimmäisessä esityksessä kuultiin. Mutta se, miten tuomioistuimet käsittelevät näitä asioita, on tuomioistuimen kontolla. Ja oikeuskäytäntö näkyy sitten kansallisella tasolla. Ajatuksena on se, että estetään, että kansalaisyhteiskunnan jäsenet joutuvat tällaiseen tilanteeseen ja minähän viittasinkin siihen, että toivon, että tämä paketti, joka on jumissa, pääsisi eteenpäin. Toivon, että yhteislainsäätäjät löytävät sopivan ajan ja ponnen näiden asioiden ajamiseen. We... Paljon kiitoksia. Nyt äh, herra Tulracin jälkeen menemme herra Aldeniin. Ehkäpä voisitte tässä tehdä lyhyen loppuhuomioon. Tämä tietenkään ole helppoa. Aivan muutama loppuhuomio. Haluaisin, että tämä hulluus päättyy. Eli että kriminalisoidaan humanitaarisia työntekijöitä. Esimerkiksi pari tuttuani on ollut jo yli kuukauden vankilassa, koska joku poliitikko ajattelee, että jos heidät laitetaan vankilaan, niin sitten – ei tule enää pakolaisia Kreikkaan. Tiedän kuinka hankalaa on, kun syytetään jostain näin valtavasta rikkeestä. Ja voi saada elinkautisen tuomion. kaikkien pitäisi ryhtyä toimiin, jotta voidaan varmistaa, että heidät vapautetaan vankilasta välittömästi. Kiitos. Paljon kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla tänään. Kunnioitamme työtä, jota te ja teidän kolleganne teette todellakin sydämestämme kunnioitamme tätä työtä. Nyt jättäisin aivan viimeisen sanan kahdelle kollegallemme, jotka määrittelivät kontekstia. Jos he haluaisivat todeta jotakin, olkaa hyvä. Points. Viisi aivan nopea asiaa. Ensinnäkin halusin korostaa sitä, että tässä kyseessä ei ole vain välimeri. Kuten kuulimme tämän keskustelun aikana, kyseessä on myöskin Euroopan unionin maaraja ja tilanne sillä unionin alueella oleskeleminen tilanne, joka muuttuu yhtä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Tiedämme hyvin, että Välimeri ei ole ainut alue, jolla nämä ongelmat esiintyvät. Ja sitten toinen asia, tehokkuus 2021 ja 2027 budjetti juuri julkaistiin. Se on kolminkertainen verrattuna aikaisempaan 34,9 miljardia euroa. Kuinka paljon tästä mennään ihmisten vangitsemiseen, kuinka paljon tästä menee varsinaiseen humanitaariseen työhön tähän kahteen prosenttiin. Kyllä, vie varoja rikkoa kansainvälinen rikollisverkosto paljon enemmän varoja tämä vie kuin se, että ahdistellaan henkilöä, joka toimii ähm, merellä 75 ihmistä vuonna 2005 kuoli Itävallassa ähm, rekka-auton sisällä. Ähm, ne olivat tulossa Unkarista. Ja minä Elina olemme astelleet ihmisiä, jotka ovat äh, puuttuneet tilanteeseen jotka tuolloinkin havaitsivat, että ihmisiä oli kyydissä ja he havaitsivat, että nämä eivät pystyneet hengittämään, mutta mitä ei voitu tehdä. Eli haluaisin tiedä, kuinka paljon tästä rahasta saamme takaisin järjestäytymisen rikollisuuden vastustamiseen ja toivon, että palaatte lokakuussa. Meillä on tulossa tutkimus, joka selventää näitä oikeudellisia kysymyksiä entuudestaan. Kiitos. We think that, uh... Tämän keskustelun kuunteleminen antoi minulle käsityksen siitä, että tämä on ikään kuin uutta terrorismia ja nyt jätämme kaikki turvalausekkeet oikeusjärjestelmästä käyttämättä ja lähdetään ajamaan tällaista joskus poliittista roolia, kuten tuomioistuimissa nähdään ja syyttäjien toiminnasta – tuomioistuimet politisoituvat. Et kuten kuulimme, oikeastaan periaatteen mukaan riippumattomien tuomareiden pitäisi päättää näistä tapauksista, mutta tässä nyt oikeusvaltioiden periaatteet kärsivät. Ajatellaan Unkaria esimerkiksi ja muitakin maita. Joten tässä syntyy suurempi oikeusvaltioperiaatteen kysymyksiä, miten suhtaudutaan, suhtaudutaan ihmisten salakuljettamiseen. Nyt tämä on hyvin voimakkaasti esillä, eikä aina pohdita sitä, ovatko ratkaisut tässä yhteensopivia ihmisoikeuksia kansalaisvapauksien kanssa. On muistettava, että perusoikeuksia – on puolettava, vaikka rajahallintoa ajetaankin. Aina on kunnioitettava perusoikeuksia. Nämä säännöt ovat Schengenin rajasäännöstössä ja muissa säännöissä, joita on täällä parlamentissakin käsitelty ja hyväksytty. Ja komissiohan on nyt aloittanut nämä lisäkeskustelut, koska huolta on paljon. Frontexin toimista sanoisin, että – Tällä hetkellä Temis-aloite Poseidonista on tullut nyt Temis, mutta sillä ei ole automaattisesti oikeutta päästää maihin näitä pakolaisia maantulijoita Italian. Eli nyt syntyy lisää epävarmuutta. Näemme, että tässä – syntyy paljon epäilyitä ja häirintää, joka kohdistuu kansalaisjärjestöihin. Tämä on tällainen pultekijä, vaikka on toisenlaista todistusaineistoa. Ajatellaan sitten sitä, toimitaanko välimerellä tai jäätäänkö ruoka Pariisin juna-asemalla – näin todella rikotaan EUn kansalaisten oikeuksia, esimerkiksi syyttömyysolettamaa. Usein kuulemme, että siirtolaisten salakuljetus on niin suurta rikollisuutta, että siinä on niin paljon rahaa luvassa ja salakuljettajat hyötyvät niin paljon salakuljetuksesta, niin – miksi vastustetaan tätä ajatusta, että pitäisi nähdä, saadaanko tästä avustamisesta jotain taloudellista hyötyä. Kyllä kai ennemmin tai myöhemmin ammattimaiset poliisit löytävät tällaisia tapauksia, mutta kun lähdetään puuttumaan sellaisten toimiin, jotka antavat vähän rahaa tai neuvovat, mistä bussi lähtee, niin tässä tuhlataan rahaa toisella tapaa. Ja sitten vielä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. On hyvin huolestuttavaa se, me olemme kuulleet tällaisia anekdootteja aidosta elämästä. Samalla hetkellä kun Juventa ja Jugendrettet järjestöä tutkittiin siirtolaisten salakuljettamisesta, kun he itse asiassa auttoivat heitä ja viestiä meni sinne rannikkovartiosta ja samanaikaisesti Italian hallitus pyrki vaikuttamaan libyalaisiin, että pidettäisiin siellä maissa libyalaiset siirtolaiset, ja tätä ei pidetty mitenkään keskeisenä kysymyksenä. Vaikka on muistettava, mitä YK on UNDC sanoi. Eli siellä on tällainen ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien lista. Kyllä tässä jotain on nyt hullusti, kun kuulemme tällaisia tarinoita. Kiitos. Kiitoksia. Meidän täytyy vapauttaa tulkit kohta. Uskoakseni te osoititte, kuinka tunteella tätä työtä tehdään. Se, että toteatte, että vaikka tällainen ongelma on välimerellä, me emme oikeusvaltioperiaatteesta tingi, tingi emmekä humanitaariudesta. Tämä on aivan oikein ja uskoakseni olemme päässeet vuoden 2016 jälkeen pitkälle. Nyt yhtäkkiä kaikki turva hylätään ja kansalaisjärjestöjä kohdellaan tällä tavoin. Tämä on poliittinen tilanne, tämä on hyvin poliittinen tilanne. Meidän pitäisi olla siinä rehellisiä, me tiedämme mitä tapahtuu ja me emme voi olla hiljaisia toimielimenä. Meillä on roolimme ja tässä valiokunnassa parlamentin jäsenenä meillä on tehtävämme täytettävänä. Huolimatta siitä, kuinka vaikeaa on kaikki tämä sovittaa yhteen, me halusimme järjestää tämän kuulemisen ja halusimme tarttua mahdollisuuteen päätöslauselman kautta. Me halusimme todellakin kiittää nyt teitä. Ja nyt me tulemme olemaan yhteyksissä myöskin komission. Näemme, saammeko näitä ohjauslinjoja. Tämä on kuitenkin hyvin vaikea poliittinen kysymys, tiedän sen. Ja haluaisin kiittää jäsenmaita. Ja tässä vaiheessa tulkit ilmoittaisivat, että tulkkaus päättyy tähän. Kiitoksia. About this issue. She'll tweet now, you know. I'm going to have embarrassed her now. Uh, but she'll tweet about this. She's got her favourite members, and I'm not going to tell you who they are.